Ladies and gentlemen, dear friends, good morning. Hyvät naiset ja herrat, parhaat ystävät, oikein hyvää huomenta. Nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoilleen, jotta voimme aloittaa minuutin kuluttua. Ladies and gentlemen, dear friends. Hyvät naiset ja herrat, parhaat ystävät, oikein hyvää huomenta. Aloitamme nyt tämän Euroopan parlamentin viikon, joka käsittelee talous- ja rahapolitiikan koordinaatiota yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Hyvät naiset ja herrat, minä olen Euroopan parlamentin varapuhemies tämän äh, maailman toisiksi suurimman kansanedustuslaitoksen varapuhemies siis. Ja näin ollen minulle onkin äh, todella erityinen ilo ja kunnia saada toivottaa teidät kaikki tänään tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Tämä on nyt ensimmäinen tämänkaltainen kokoontuminen, tapaaminen kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin jäsenten välillä. Ja näin ollen tällä viikolla järjestetään niin poliittisten ryhmien tapaamisia kuin äh, eri valiokuntien välisiä tapaamisia. Samoin sitten täysistunto. Poliittisten ryhmien kokoukset, valiokuntien yhteistyö sekä siis täysistunto. Me olemme erittäin iloisia siitä, että kaiken kaikkiaan 103 jäsentä 26 kansallisesta parlamentista sekä Euroopan parlamentista saadaan toivottaa tervetulleeksi viettämään tätä ensimmäistä parlamentaarista viikkoa. Erityisen iloisia olemme siitä, että neljä kansallisten parlamenttien puhemiestä on paikalla Jean Paré Irlannin parlamentista André Flon, Belgian parlamentin puhemies äh, Michel Frendo, joka on Maltan parlamentin puhemies, sekä Valeriu Stefan Cornea, joka on Romanian parlamentin puhemies. Lämpimästi tervetuloa. Tämän lisäksi meillä on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi 30 valiokuntien puheenjohtajaa sekä 16 valiokuntien varapuheenjohtajaa tähän kokoukseen. Olemme äärimmäisen iloisia luonnollisesti kaikkien kansallisten parlamenttien jäsenten osallistumisesta. Täällä on siis poliittisten ryhmien edustajia paikalla Kaiken kaikkiaan saattaa 85 edustajaa jäsenvaltioiden kansallisista parlamenteista, siis myös virkamiehet mukaan lukien. Tämä on hyvin vaikuttava määrä ja osoittaa, miten tärkeänä tämän viikon aiheita jäsenvaltioissa pidetään ja miten toimiva tämä valitsemamme toimintatapa on. Toivomme, että tämä eurooppalainen viikko valitsemamme lähestymistapaa saa meidät löytämään yhteisiä vastauksia sopimuksen artiklan 13 pohjalta, mitä siis tulee sopimukseen Euroopan parlamentin sekä kansallisten parlamenttien välisestä yhteistyöstä. Toivomme, että tällaisesta parlamentaarisesta viikosta tulee esimerkki jatko yhteistyölle ja toivon, että sitten huhtikuussa Kyproksella parlamenttien puhemiehet tämän vahvistavat. Tämän tapaamisen tarkoitus on nyt vahvistaa EU-ohjausjakson demokraattista ulottuvuutta. Me Euroopan parlamentissa olemme myös pyrkineet ottamaan huomioon sosiaalipoliittisen koordinaation aina kuin mahdollista. EU-ohjausjakson tavoitteena on antaa jäsenvaltioille talouskysymyksissä suuntaviivoja jo ennalta ja ylipäätään tarjota mahdollisuuksia talouspolitiikan, sosiaalipolitiikan sekä budjettipolitiikan koordinaatiolle Euroopan unionissa ja myös eri politiikan alojen välillä, kuten esimerkiksi verouudistukset ja rakenneuudistukset. Mitä tulee toimivaltaamme ja vaikutusvaltaamme ja mahdollisuuksiimme, niin yhdessä meidän on näitä vahvistettava kun ajatellaan Eurooppa-asioita ja kansallisten parlamenttien vaikutusvaltaa hallituksiin nähden sekä sitten Euroopan parlamentin toimivaltaa ajatellen näitä EU- toimivalta-asioita. Ja sitten on näitä harmaita alueita, joissa hyvin usein vahvistettu yhteistyö työ kyllä toimii, mutta on myös osoittanut todella tiettyjä, osoittautunut osittain puutteelliseksi. Kaikki haluamme saavuttaa EU 2020 strategian tavoitteet. Kaikki olemme jo ö, näitä soveltaneet kansallisiin strategioihin, jotta kilpailukyky kyky, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja muun muassa nuorisotyöttömyyden torjunta saisivat vahvistusta. Kuitenkin kyse on paljon enemmästä kuin yksittäisten jäsenvaltioiden ponnisteluista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kyse on toimien koordinoinnista. Se on aivan keskeinen vaatimus menestykselle – ja luonnollisesti se, että parlamentit ovat päätöksenteko- ja mielipiteen muokkausprosessissa vahvasti läsnä. Luonnollisesti minulle ja meille on yhteys vuosittaisten kasvuselvitysten välillä, sosiaalipoliittisten suuntaviivojen välillä, sixpackin, twopackin ja vakaus, koordinointi, vakaus- ja kasvusopimuksen välillä. Kaikkien näiden välillä on luonnollisesti yhteys. Ja huhtikuun 15. päivään mennessä teidän on toimitettava kansalliset suunnitelmanne komissiolle. Toukokuussa sitten komissio julkaisee maakohtaiset suosituksensa – ja sitten erityiset euroalueen suositukset. Neuvosto hyväksyy sitten kesäkuussa nämä komission suositukset ja heinäkuussa otetaan seuraava askel, kun ministerineuvosto on sitten vastuussa. Sen on otettava huomioon nämä komission suositukset ja sitten 15. lokakuuta mennessä täytyy esittää talousarvioesitykset. Nyt kyse on siis siitä, miten nämä eh, toimivallat, eh, pyrkimykset, tavoitteet eh, purevat aina vuosittaista kasvuselvityksestä sosiaalipoliittisiin suosituksiin, sixpackiin, twopackiin ja niin edelleen, jotta saadaan vakautettua talous- ja rahaliittoa ja myös budjettia budjetteja ja ylipäätään monivuotista rahoituskehystä toisiinsa. Tätä varten tarvitaan todella tiivistä koordinaatiota. Ja kun ajatellaan komissiota, niin komissio on tässä työssä merkittävässä roolissa. Me olemme kutsuneet kaksi ulkopuolista asiantuntijaa nimittäin eh, herra Euron komission jäsenen, joka vastaa talous- ja rahaasioista. Komission se oli Rehn, tervetuloa. Samoin olemme kutsuneet meille puhumaan ja kanssamme keskustelemaan työllisyys-, sosiaali- ja integraatiokomissaarin Laszlo Andorin. Tervetuloa teillekin. Olemme erittäin iloisia siitä, että komission jäsenet ovat tulleet osallistumaan tähän keskusteluun ja esittelemään komission työohjelman. ajatellaan vuosittaisia kasvuselvityksiä. Niiden on tarkoitus auttaa eh, talousstrategian koordinoinnissa jäsenvaltioita – Ähm, vuoden 2013 osalta. Ja minä sanon tässä vaiheessa jo välittömästi, että tämänkaltainen parlamentaarinen viikko on luonnollisesti tarpeen paitsi näin keväällä vuosittaisten kasvuselvitysten osalta, myös sitten syksyllä talousarvio kysymysten puitteissa. Parlamentin valiokunnat, talous- ja raha-asiainvaliokunta, työllisyys- ja sosiaalivaliokunta sekä budjettivaliokunta järjestävät näinä päivinä nyt yhteisparlamentaarisia kokouksia, joissa käsitellään sitten kunkin valiokunnan oman alan kysymyksiä tarkemmin. Minun vierelläni istuvat nyt Euroopan parlamentin valiokuntien puheenjohtajat, budjettivaliokunnan puheenjohtaja Alala Masur tässä vieressäni, sitten talous- ja rahasian valiokunnan puheenjohtaja Sharon Bowles sekä työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnan puheenjohtaja Pervans Peres. Lämpimästi tervetuloa ja ää, ähm, kiitoksia jo ennalta sitä, että tulette johtamaan näitä keskusteluja valiokunnissa. Tarkoitus on nyt siis keskustella yhteisistä päätelmistä ja keskiviikko aamuna neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja ja parlamentin puheenjohtaja tulevat nämä päätelmät kuulemaan. Aika on erittäin äh, kriittinen, älkäämme tässä nyt äh, kaunistelko mitään, mutta älkäämme myöskään maalaako piruja seinille. Huippukokous järjestetään hyvin pian ja nämä asiat ovat äärimmäisen tärkeitä yhteisellä prioriteettilistallamme. Me olemme vastuussa siitä, että muutos tapahtuu. Meidän takanamme on demokraattinen legitimiteetti. Me olemme vastuussa kansalaisille. Tämän prosessin on vahvistuttava myös tulevaisuudessa. Monille jäsenvaltioille äh, on äh, tehty ja monissa jäsenvaltioissa on tehty ehdotuksia näiden äh, olennaisten politiikan alojen suhteen, erityisesti kun ajatellaan näitä niin kutsuttuja ohjelmamaita. Nämä maakohtaiset suositukset ovat todella varsin yksityiskohtaisiakin vaadittujen rakenteellisten uudistusten ja muiden uudistusten suhteen, jotta päästäisiin EU 2020 tavoitteisiin. Samalla keskustellaan siitä, että EU-ohjausjaksoon eh, e liittyisi demokratiavaje, että eh, ainakin tämänhetkinen päätöksentekoprosessi on sellainen, että hallitukset tekevät keskenään sopimuksia suljettujen ovien takana pohjautuen komission ehdotuksiin. Ja näin ollen on hyvin vaikea nähdä, kuka tekee päätöksiä näistä poliittisista tavoitteista ja kuka on viime kädessä niistä sitten vastuussa. Kuitenkin viime kädessä me olemme vastuussa yhdessä tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta. Siksi onkin meidän vastuullamme Euroopan unionin kansanedustajien vastuulla niin kansallisissa parlamenteissa kuin Euroopan parlamentissakin huolehtia siitä, että löydämme tapoja yhdistää talouspoliittiset ja sosiaalipoliittiset pyrkimykset niin, että saavutukset eivät pysähdy maiden rajoille. Kyse on eurooppalaisesta hankkeesta ja me kaikki kannamme oman osamme vastuusta. Siksipä tarvitaan eurooppalainen parlamentaarinen ulottuvuus. Sen on seurattava tätä kehityskulkua näissä puitteissa on käsiteltävä vielä koko joukkoa kysymyksiä. Vielä monet kysymykset ovat vastauksia vailla. Tähän liittyy muun muassa se, miten tarkalleen ottaen kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin yhteistyö muodostuu finanssipoliittisen sopimuksen 13 artiklan pohjalta. Ja tämä eurooppalainen viikko, jota nyt vietämme, voisi tarjota mallin ja vastauksen Toki tästäkin voidaan ja tulee keskustella. Kuitenkin pyytäisin teitä tekemään selväksi sen, että tämänpäiväisen ja huomisen tapaamisemme tarkoitus ei ole nyt pohtia yksinomaan näitä muotoseikkoja. Meidän on keskityttävä sisältöön sillä EU-ohjausjakson takana piilevät myös talousarviopoliittiset kysymykset. Ja koska tämä kysymys on niin syvää luotava eh, tulevina kahtena päivänä, eh, meillä on nyt tilaisuus todella siihen pureutua ja käyttää aikaa keskusteluihin. Vielä hyvät naiset ja herrat, eh, ihan lyhyesti nyt käytävästä keskustelusta ja menettelytavasta. Tässä salissa käytössänne on 22 virallista kieltä. Te halutessanne voitte puhua omaa äidinkieltänne, hyvät naiset ja herrat. Ja me luonnollisesti teemme kaikkemme, jotta mahdollisimman monet jäsenet eh, saavat täällä tilaisuuden käyttää puheenvuoron, kertoa kannoistaan. Koska kuitenkin aika on rajallinen ja edustajia on paikalla koko joukko, pyytäisin teitä hyväksymään sen, että jokainen jäsen ei jokaisessa kokouksessa saa tilaisuutta käyttää puheenvuoroa. Samalla pyytäisin, että sopisimme yhteisestä puheajasta. Ehkäpä puheaika voisi olla korkeintaan kolme minuuttia per puheenvuoro. Ja se saattaa tästä kyllä vielä keskustelun mittaan lyhentyäkin tästä kolmesta minuutista. Löydätte tällaiset oranssit puheenvuoropyyntö paperit sieltä paikoiltanne. Jos haluatte pyytää puheenvuoroa, pyydän, että täytätte tämän kaavakkeen ja ojennatte sen täällä salissa vahtimestareille. Tämä koskee niin kansallisten parlamenttien jäseniä kuin Euroopan parlamentinkin jäseniä. Ja jokainen jäsen on täällä aivan samanarvoinen ja jokaisen jäsenen on puheenvuoroa pyytääkseen tämä kaavake täytettävän. Ja minä tässä jaan puheenvuoroja sellaisen mallin mukaan, että kaksi kansallisten parlamenttien jäsentä saa puheenvuoron ja yksi Euroopan parlamentin jäsen aina vuorollaan kaksi yksi kaksi yksi tässä järjestyksessä. Onko tämä menettelytapa nyt mielestänne selvä? Kyllä. Jos näin on, minulla on ilo ja kunnia myöntää puheenvuoro komission varapuheenjohtajalle Olli Reenille. Olli, ole hyvä. Thank you. Thank you very much, Otmar. Kiitos oikein paljon, varapuhemies Karas. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamenttien edustajat sekä kansallisista parlamenteista että Euroopan parlamentista. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että minulle on suuri mielihyvän lähde päästä puhumaan tälle täysistunnolle Euroopan parlamentariviikolla, joka käsittelee ohjauskautta. Täällä konferenssissa on paikalla sekä kansallisten parlamenttien että Euroopan parlamentin jäseniä ja tänne on tultu keskustelemaan talouspolitiikan koordinaatiosta johdosjakson mukaisesti. Tämä on nyt selkeä ja näkyvä askel siihen suuntaan, että saataisiin aikaiseksi eurooppalaisempi poliittinen alue. Tämä on hyvin oikea-aikaista myös siksi, että Tällä hetkellä me juuri valmistelemme tämän vuoden eh, eurooppalaista ohjauskautta. Tämä on nyt kolmas kerta ja tämä pohjautuu Eurooppa 2020 strategiaan, jolla edistetään kasvua ja työpaikkojen synnyttämistä. Se pohjautuu myös viimeiseen eh, vuosittaiseen kasvuselvitykseen, jonka komissio esitteli marraskuussa. Ja toivottavasti nämä politiikan prioriteetit huomioidaan sitten jäsenvaltioiden eh, vakaus- ja lähentymisohjelmissa ja kansallisissa uudistusohjelmissa, jotka esitetään sitten huhtikuussa neuvoston tarkasteltaviksi ja komission arvioitaviksi. Tämä on oikea-aikaista myös siksi, että näin demokraattinen legitimiteetti ja vastuullisuus asetetaan keskiöön, sillä juuri nyt olemme aloittamassa keskustelua, joka koskee Euroopan eh, talousunionin syventämistä ja sitä, miten sitä on tarkoitus muuttaa institutionaalisesti. Parlamentit ovat tietoisia siitä, että poliittisten päätösten legitiimiys on tehtävä selväksi kansalaisten suuntaan. Kansalaiset kääntyvät teidän puoleenne etsiessään vastauksia. Tämä on todella suuri vastuullinen tehtävä ja siksi tarvitaan avointa keskustelua. Tästä syystä haluaisin nyt kertoa teille näin keskustelun aluksi Euroopan komission kannat liittyen politiikan eh, prioriteetteihin tälle vuodelle 2013. Mutta tätä ennen haluaisin kuitenkin muistuttaa, millainen tilanne oli vuosi sitten ja vertaisin sitä tämänhetkiseen tilanteeseen Euroopan talouden osalta. Vuosi sitten oli Kreikkaan liittyvää suurta epätietoisuutta, oltiin huolestuneita myös Italiasta ja Ranskasta. Euroopan keskuspankin likviditeettioperaatioiden eh, vaikutus ei ollut vielä tullut selväksi. Tulkikorja siis aikaisemmin oli kyse Italiasta ja Espanjasta. Mutta sitten viime vuosi 2012 oli kuitenkin sellainen vuosi, jollain osoitettiin, että Eurooppa oli poliittisesti kestävä ja tehtiin tärkeitä rohkeita päätöksiä, jotta pystyttiin pitämään yllä euron kestävyyttä. Ja tänä päivänä euron hajoaminen tai Kreikan poistuminen siitä, tämä vaara on melkein mennyt ohi tai itse asiassa se on ihan täysin jo nyt poissa asioiden keskiöstä. Huolimatta siitä, että tässä nyt on jonkun verran edistytty, meillä on vielä suuria haasteita, korkea tase, liian hidasta talouskasvua ja siksi nyt ei vain kerta kaikkiaan voida olla liian itse tyytyväisiä. Meidän on jatkettava eh, päättäväisesti työtä, että saataisiin aikaisiksi kasvua ja työpaikkoja. On tehtävä kovasti töitä sen eteen, että Euroopan, eurooppalaiset saavat eh, tietoa siitä, miksi näitä toimia tarvitaan eh, vakauden aikaansaamiseksi. Ja tässä on demokraattinen legitiimiys keski, keskiössä meidän on uudistettava eurooppalaista sosiaalitalousmallia. Ja tästä näkökulmasta haluaisin keskittyä kolmeen eri työtapaan, jotka muodostavat meidän talouspoliittisen vastaustapamme. Ensinnäkin on tärkeää, että taloudellisten uudistusten vauhtia pidetään yllä, jotta voidaan antaa tukea Euroopan talouden uudelleen tasapainottamiselle. Ja tämä näkyy kaikkein parhaiten eh, siinä, miten on muuttunut niiden maiden tilanne. joilla on ollut maksutaseongelmia. Jos ajatellaan esimerkiksi Irlantia, niin vienti lisääntyy, yritykset luovat työpaikkoja, vaikka kotimainen kysyntä on aika vähäistä, niin kuitenkin samanaikaisesti talouskasvu edistyy ja tuotanto lisääntyy Irlannissa. Irlanti Portugalin tavoin valmistautuu siihen, että voidaan taas saada rahoitusta markkinoilta, mitä tulee valtion rahoitukseen. Ja Espanjassa työttömyys on kovin korkea, mutta samanaikaisesti myös vienti lisääntyy ja vientivolyymi on Espanjassa kaikkien aikojen korkein. Ja Kreikassakin kilpailu kyvyn menetys, mitä tapahtui viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niitä ollaan kurmassa taas umpeen. Ja sitten ylijäämä maatkin ovat mukana tässä uudelleen tasapainottamisprosessissa esimerkiksi niin, että palvelumarkkinat avataan, otetaan lisää naisia työelämään ja pyritään siihen, että palkat ja tuottavuus kehittyisivät samaan tahtiin. Tätä suosittelimme Saksalle viime vuonna ja Saksassa on nähtävillä nykyisissä palkkaneuvotteluissa tai palkan korotuksissa 4,5 prosentin, 5 prosentin palkan korotuksia ja tämä auttaa tämän uuden tasapainon saavuttamissa Euroopan taloudessa. Mutta uudelleen tasapainottaminen ei voi olla erossa maailman taloudessa tapahtuva asia. Meidän on oltava kilpailukykyisiä, emmekä voi menettää osuuttamme maailman kaupasta niin kuin Ranskassa ja Suomessa tai Belgiassa esimerkiksi on tapahtunut. Ja siksi seuraava asia jonka haluan ottaa esille, on, että meidän on vahvistettava tai jossain tapauksissa palautettava Euroopan teollisuuden kilpailukykyä sekä valmistusteollisuuden että palvelun osalta. Minä olin eilen Madridissa. Siellä Euroopan ammattiyhdistysliike vietti 40-vuotisjuhliaan ja puhuttiin työntekijöiden oikeuksista, mutta sillä oli myös Euroopan teollisuuden kilpailukyky ja työpaikat. Tämä oli mielestäni aivan oikein keskiössä. Ja siksi meidän on mietittävä kilpailukyvyn menetystä, jota tapahtuu monessa maassa, ja sitä, miten tämä heijastuu rakenteellisen työttömyyteen ja alenevaan maailmanmarkkinaosuuksiin. Nämä luvut puhuvat jo puolestaan 2000-2011 ajanjaksolla 2,5 miljoonaa valmistustilaisuustyöpaikkaa menetettiin Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa. Ja näistä 750 000 työpaikkaa Ranskassa ja 750 000 työllisyystyöpaikkaa Espanjasta. Kun tähän lisää sitten tämän korkean velkatason, väestönopean ikääntymisen ja sen, että yli puolet sosiaalikuluista koko maailmassa käytetään Euroopassa. Tämä tekee selväksi sen, kuinka suuri taakka Euroopan tuotannon kannettava, jotta voidaan meidän sosiaalimallimme pitää yllä tämä arvostettu elämäntapamme. Meidän on kuitenkin saatu aikaiseksi muutos. Euroopan on saatu takaisin kilpailukykynsä. Tämä ei koske ainoastaan sen ulkoista ulottuvuutta, vaan tarvitaan lisää hyvinvointia, hyvinvoinnin kasvua ja tätä varten on oleellista saada aikaiseksi tuottavuuden kasvu, kun lähdemme uudistuksia tekemään, niitä ei tehdä niiden itsensä takia, vaan siksi, että tarvitaan lisää kasvua ja työpaikkoja ja on lisättävä Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Miten voidaan saada aikaiseksi lisää työpaikkoja ja tuottavuutta? Tarvitsemme tukea tutkimukselle, kehitykselle, koulutukselle, opetukselle. Meidän edistettävä yrittäjyyttä ja yksityisiä investointeja. Meidän on uudistettava rahoitustoimintaa niin, että voidaan taas antaa luottoa pk ja kotitalouksille. Meidän on tuettava julkisia eh, sijoituksia, niin kuin on äskettäin tehty liittyen yleistyötypankin eh, pääoman lisäykseen, ja tarvitsemme sellaista älykästä eh, sääntelyä, jolla voidaan päästä yhteiskunnallisiin ja ympäristöön liittyviin tavoitteisiin, että vaikeutetaan kilpailukykyä tai työllisyyttä. Tarvitsemme tasapainotettuja ja kunnianhimoisia uudistuksia, joilla päästään eronista esteistä, jota on työpaikan luomiselle ja on edistettävä sitä, että voidaan saada aikaiseksi eh, työsopimuksia, jotka ovat jatkuvia ja voidaan tukea niitä, jotka ovat työelämästä poistuneet esimerkiksi kouluttamalla pääsemään takaisin töihin. Tarvitaan sen korostamista, kuinka tärkeää on käydä työehtosopimusneuvotteluja, niin kuin sanotaan EUn perusoikeussopimuksessa. Ja tämä liittyy sitten läheisesti Euroopan ohjausjaksoon. No miksi? No siksi, että se, mitä me haluamme, ja toivottavasti olette tästä samaa mieltä, että nämä ovat avainasemassa, jos ajatellaan talouskasvua ja työpaikkojen kehittämistä. Tällaisia uudistuksia tullaan ottamaan esille maakohtaisessa suosituksessa tänä vuonna, ja siksi niihin keskitytään ohjauskaudella – samoin kuin mitä olemme esittäneet vuotuissa kasvuselvityksissä. Tämä on hyvin konkreettinen esimerkiksi, esimerkki siitä, miten ohjausjakso voi parantaa Euroopan talouden toimintaa ja toimintaa. Te tuette näitä tavoitteita sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla. Ja sitten kolmas aiheesta haluan puhua. Tämä liittyy finanssi politiikkaan. Tarvitsemme sen vakauttamista jatkossakin. On tehty hyvin eh, vakavaa akateemista tutkimusta tutkimusta siitä, miten julkinen velka vaikuttaa kasvuun. Ja tämä osoittaa sen, että kun julkinen velka saavuttaa 90-100 prosentin tason, sillä on selviä ja vakavia kielteisiä vaikutuksia talouskasvuun. Se vaikeuttaa sitä. Valitettavasti neljän viimeisen vuoden aikana meidän velkatasomme on noussut noin 60 prosentista noin 90 prosenttiin tänä ja ensi vuonna. Ja tämä siis hidastaa kasvua, ei ole olemassa mitään vaihtoehtoa muuta kuin, että tarvitaan eh, järkevää, älykästä julkisen talon vakauttamista mutta tämän vakauttamisen on oltava erilaista eri maissa riippuen siitä, minkälainen julkinen talous ja kasvunäkymät kussakin jäsenvaltiossa on. Ja siksi me annoimme lisää aikaa jäsensuuden alijäämän korma, korvaamiselle hyvin vuonna mukaan lukien Espanja, Portugali ja Kreikka saivat tätä lisäaikaa. valtiontalous on Euroopassa vähitellen parantunut. Tässä on nähty, että Sixpackilla on ollut vaikutuksensa ja vahvistulla taloushallinnolla 2009 ja 10 tässä oli vajata noin 60 prosenttia BKTstä ja viime vuonna laskua tapahtui noin kolmeen prosenttiin BKT verrattuna ja odotettavissa on, että tänä vuonna laskua tulee lisää 2,5 prosenttiin verrattuna BKT. Ja sitten lopuksi, jotta saataisiin luottamusta takaisin ja Eurooppa taas oikeille raiteille, meidän on vakuuttava kansalaisemme ja markkinat siitä, että euro on todella pitkän aikavälin hanke ja siksi meidän on korostettava talous- ja rahaunioniamme ja siksi komissio on tehnyt esityksen, joka liittyy emun syventämiseen. Ja nämä ehdotukset on huomioitu myös puheenjohtaja Roman Rompen asiakirjassa, joka koskee tätä samaa asiaa. En nyt ehdi menemään tähän Blueprint-asiakirjan yksityiskohtaisen käsittelyn, mutta haluaisin vain sanoa, että siinä on eh, kaikki eri vaiheet, joita tarvitaan emun täyteen aikaansaamiseen. Tässä on 16-18 kuukauden lyhyt aikaväli ja tarkoitus on tehdä useampia ehdotuksia nykyisten sopimusten pohjalta. Liikkeelle lähdetään pankkiunionista ja seuraava vaihe on sitten eurooppalainen kriisinratkaisumekanismi. Eli meidän on tänä vuonna saatava vielä pankkien valvontamekanismi aikaiseksi ja sitten tämä ehdotus, joka liittyy kriisin ratkaisuun, sillä valvonnan ja kriisin ratkaisuun on kuljettava käsi kädessä. Jos ajatellaan sitten tukea rakenteellisille uudistuksille ja finanssipuolelle vakauttamiselle. Tähän tarvitaan paljon ponnisteluja. Juuri tästä syystä tässä paperissamme me olemme esittäneet lähentymis- ja vakausvälinettä, joka olisi solidaarisuusmekanismi euroalueen sisällä. Tavoitteena olisi antaa tukea jäsenvaltioiden talousuudistuksille ja se sisältäisi valtion sitoutumisen tiettyihin uudistuksiin ja sen, että Euroopalta saataisiin tukea tähän. Eli tämä olisi ikään kuin kimmokkeena tarvittaviin uudistuksiin ja voitaisiin myös rahoittaa lyhyen aikavälin kulut, jotka siitä aiheutuisivat. Ja sitten keski- ja pitkällä aikavälillä tarvitaan lisää integraatiota. Tämä kattaa myös eh, sopimusuudistukset ja liikkeelle lähdetään siitä, että eh, solidaarisuuden suuntaan meneminen ja riskin keskinäistäminen, kaikki askelet tähän suuntaan, eh, siihen pitäisi liittyä budjetti työn yhdistämistä. Ja tämä liittyy myös siihen, että mentäisiin poliittisen unionin suuntaan ja demokraattisen eh, vastu, vastuullisuuden suuntaan. Tiedän, että eri parlamentissa ja eri valtioissa Euroopassa on asiasta erilaisia mielipiteitä ja siksi mielelläni käyn asiasta avointa ja demokraattista keskustelua, eli liittyen Euroopan unionin ja euroalueen tulevaisuuteen. Hyvä puhemies, hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat, Euroopan unioni on kaikista vaikeuksista huolimatta viime vuonna edistynyt tärkeällä tavalla tämän vuoden 2013 eh, agendamme on hyvin kunnianhimoinen ja kattava. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta meiltä kaikilta, jotta voimme palauttaa pitkällä aikavälillä uskottavuuden ja päästä taas kestävän kehityksen ja tuo työpaikkojen luomisen tielle. Meidän yhdessä ponnisteltava siihen suuntaan, että voidaan uudistaa eurooppalaista sosiaalimarkkinataloutta on päästävä tärkeällä tavalla eteenpäin kasvun ja työpaikkojen luomisessa. Tämän aikaansaaminen tänä vuonna on todellinen testi sille, pääsemmekö tällaisen vakausunionin suuntaan, jossa valitsee sekä vastuu että yhteisvastuu, solidarisuus. Meidän on onnistuttava ja saatava yhdessä Eurooppa takaisin raiteille ja lasken siihen varaan, että saan teiltä tukea. Kiitos. Herr Kommissar, herzlichen Dank im Sinne. Kiitokset komission jäsen. Todella kestävä sosiaalinen markkinatalous on pyrkimyksenämme niin kuin perussopimuksessakin lukee. Ja nyt komission jäsen Laslo Andor, joka on vastuussa työllisyys-, sosiaali- ja integraatioasioista. Olkaa hyvä komission jäsen. Mr. President, uh, ladies and... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, parlamenttiviikko osuu hyvän ajankohtaan Euroopassa, kun ajatellaan tulevia aikoja ja tarvitaan tärkeitä päätöksiä esimerkiksi monivuotisesta rahoituskehyksestä Euroopan unionissa. Minä uskon, että EU tarvitsee vankan budjettivälinen, jotta voimme tavoittaa kaikki sen, mikä haluamme sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa ja taloudessa. Minä haluaisin puheenvuorossani keskittyä ohjausjaksoon. Aluksi haluaisin kuvailla nykyistä työllisyystilannetta muutamin sanoin. Jo jonkin aikaa me olemme olleet kriisin kourissa, joka ei ole pelkästään taloudellinen tai rahoituksellinen, vaan se on ollut myös luottamuskriisi arvoihimme. Monelle eurooppalaiselle sosiaalinen malli on nyt vaarassa, kun se ei voi tarjota sosiaalisia oikeuksia, sosiaalista yhteenkuuluvuutta näinä aikoina, kun eniten niitä tarvittaisiin. EUn työllisyys arvion mukaan, joka ne julkaistiin pari viikkoa sitten, niin yhä enemmän on ihmisiä joutumassa syrjäytetyksi. Jo neljännes EU-väestöstä ehkä on tämän vaaran alla. Meillä on myös muuten kärjestymistä tapahtunut niiden maiden välillä, kun yhtäältä on vakaita maita ja joissa on jotain helpemistä nähtävissä. Myös työllisyydessä on huontumisen merkki. Sitten toisaalta on maita, jotka ovat taantumassa ja työttömyys puolesta vain kasvaa kasvamistaan. Ja niinpä sosiaalinen tilanne on huono. 2013 olemme nyt kolmannessa ohjausjaksossa niin, että haluamme paremmin koordinoida politiikkaa jäsenvaltioissa. Tämän aikana komissio aikoo myös seurata työllisyys- ja sosiaaliuudistusten täytäntöönpanoa kansallisella tasolla. Minä aion esitellä painopisteet myös työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa tämän kuluessa, kuten komissio on kertonutkin jo tekevänsä. Toisessa osassa puheenvuoroni haluan korostaa myös tämän politiikan merkitystä. Kun ajatellaan, mikä merkitys on myös eurooppalaisella ohjausjaksolla, myös työllisyys- ja sosiaalipolitiikan koordinoinnissa, ja sitten mistä on kyse tänä päivänä, kun me keskustelemme talous- ja rahaliiton syvemmästä lähentämisestä. Me no ensin kuitenkin ohjausjaksosta. Tehän tiedätte, että se alkaa vuotuisella kasvuselvityksellä. Marraskuun lopulla se saatiin viime vuonna. Siinä esitellään sosiaaliset ja työllisyystavoitteet tälle vuodelle ohjausjakson aikana. Ohjausjaksossa on yksilöity myös tärkeimmät painopisteet työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa tulevana vuotena. Sitä tukee myös luonnos, tämä yhteinen kertomus, joka hyväksytään komission ja neuvoston voimin. Tuossa kertomuksessa ja ohjausjaksossa jälleen kerran voidaan vain nähdä, miten surkea tilanne on, kun työttömyys on noin 10,7 prosenttia EU-ssa. Työllisyys- ja sosiaalitilanne monissa jäsenvaltioissa on vain huonontunut entisestään ja myös sosiaalinen huoli kasvaa. 2013 vuotuinen kasvuselvitys edellyttää jo, että torjutaan työttömyyttä, käytetään työllisyyskeinoja, koska taantumalla on vakavia sosiaalisia vaikutuksia työllisyys- ja sosiaalipolitiikka ovat vielä tärkeämmässä asemassa tänä vuonna. Ensinnäkin täytyy talousarviota vakauttaa, sitä täytyy vahvistaa entisestään viime vuoteen verrattuna. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan rooli kasvumyönteisessä vakauttamisessa on tärkeässä asemassa tässä. Haluaisin korostaa tätä seikkaa. Tässä kasvuselityksessä yksilöitiin sellaisia investointeja, jotka pitäisi panna etusijalle niin, että saadaan kasvumyönteistä vakauttamista aikaan. Tarkoitan, että olisi sellaisia menoja, jotka pyrkivät säilyttämään kasvupotentiaalin jatkossakin niin, että siellä on mukana työllisyyspalveluja, aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, koulutusta ja haluaisin myös tätä täydentää, koska tämä on uusi osatekijä nuorisotakuuohjelmat. Kuukauden päästä Työllisyysneuvosto, EPSCO, keskustelee toivottavasti myös myönteisen päätöksen aikaan nuorisotakuussa. Se on sellainen ohjelma, joka takaa nuorille, alle 25-vuotiaille, neljän kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun ovat koulutuksen lopettaneet, saavat kunnollisen tarjouksen oppisopimuksesta tai työpaikasta tai jatkokoulutuksesta. Totta kai tätä voidaan tukea, ei toki täysin rahoittaa EUn varoista. Tämä on lippulaiva-aloite, se on myös painopistealue Irlannin puheenjohtajuuskaudella. Niin ikään tärkeää on tähdentä sitä, että budjettisopeutukset säilyttäkööt sosiaaliset turvaverkot, esimerkiksi niin, että uudistetaan sosiaaliturvajärjestelmiä niin, että taataan, että ne ovat tuloksellisia ja riittäviä myös kestävällä pohjalla. Minä uskon, että jäsenvaltioiden täytyy ymmärtää vielä paremmin, mikä merkitys on sosiaalisilla investoinneilla. Tätä tarkoitusta varten komissio aikoo piakkoin hyväksyä sosiaalisen investoinnin paketin. Siinä on paljon analyysiä, mutta paljon aloitteitakin sosiaalipolitiikassa niin, että se olisi tehokkaampaa niin, että jäsenvaltiot voisivat käyttää EUn rahoitusvälineitä hyväkseen näissä ponnisteluissa paremmin tuloksiin. Toisin sanoen, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan osa on keskeinen, kun puututaan kriisin vaikutuksiin. Minä haluaisin nyt korostaa joitakin painopisteitä näiltä osin. Meidän täytyy tukea työpaikkoja luovaa potentiaalia taloudessamme, varsinkin kolmella nopeasti kasvavalla alalla, jotka jo viime vuonnakin otettiin esille työllisyyspaketissa, joka komissio esitteli. Nämä alueet ovat ensinnäkin vihreä talous, terveys- ja hoiva-ala ja tietotekniikka- ja viestintäala. Me aiomme hyväksyä myös joukon toimenpiteitä näiltä osin. Investoida inhimillisen pääomaan varsinkin nopeasti kasvavilla alueilla. Tämä on hyvin keskeisessä asemassa. Se on keskeinen tekijä kilpailukyvyssämme Euroopan taloudessa. Tämä täytyy näkyä myös keskusteluissa jatkossa, kun keskusteluja käydään kilpailukyvystä Euroopan unionin taloudessa. Toiseksi on tärkeää, että me onnistumme myös kasvattamaan dynamiikkaa ja kestävyyttä työmarkkinoillamme, niin että meillä on tasapainoisia uudistuksia käytössä, näin jäsenvaltion työmarkkinat ovat dynaamisempia ja osallistavampia. Näin voidaan mennä myös kohti kunnon eurooppalaisia työmarkkinoita. Liikkuvuutta tukevat välineet ovat tässä tärkeässä osassa. Ja totta kai kun täytäntöön pannaan työmarkkinauudistuksiakin jäsenvaltioissa, niin siinä täytyy tukeutua myös työmarkkinaosapuolten välisen yhteistyöhön. On tärkeää, että veropolitiikkaa mukautetaan niihin vaatimuksiin, joita näinä aikoina on. Ajatellaan palkkoja esimerkiksi. Siellä ei saa kuitenkaan olla liian korkeita veroja. Me tarvitsemme myös työllisyysmyönteistä verotusta. Viime vuosina se on ollut keskeisessä asemassa myös komission työssä. On korostettu tätä myös kaikissa kolmessa ohjausjaksossa. Kolmanneksi työttömyydestä on tulossa yhä rakenteellisempaa. Jos ajatellaan kaikkia työttömiä, niin 11 miljoonaa on ollut jo yli vuoden työttömänä. Eli meidän täytyy erityisesti keskittyä myös meidän työssämme, jotta voidaan puuttua pitkäaikaistyöttömyyteen. Totta kai samaan aikaan täytyy puuttua myös nuorisotyöttömyyteen. Me tarvitsemme myös sosiaalisia verkkoja. Kuten sanoin, ne täytyy säilyttää ja niitä täytyy vielä vahvistaa entisestään. Tiedämme, että valtavia eroja on toki jäsenvaltioiden kesken sosiaalisen suojelun verkostojen välillä. Meidän täytyy tarkastella tehokkuutta ja vaikutuksellisuutta myös sosiaalimenoissa, jotta sosiaalijärjestelmät olisivat mahdollisimman vaikutuksellisia. Täytyy myös edistää sosiaalista osallistuvuutta ja estää syrjäytymistä. Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen mukanaolo mielestäni on tärkeää niin, että voidaan kehitellä kansallisia strategioita tällä saralla, mutta myös kun niitä arvioidaan. Yksi hyvä esimerkki, jotta voisin eh, antaa esimerkin vaikutuksesta, on romanien osallistava politiikka. Siinä meillä on oma strategiamme, jota on kehitelty jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kesken, jotta edistystä saataisiin. Hyvät naiset ja herrat, lopuksi mainitsisin vielä yhden kysymyksen, johon varapuheenjohtaja puuttuikin. Nimittäin komission ponnistelut uudelle muotoilla talous- ja rahaliittoa. Minun mielestäni tämä on hyvin tärkeä järjestelmään liittyvä toimi, jotta voitaisiin päästä tästä sosiaalisesta ja osin poliittisestakin kriisistä. Joulukuussa Euroopan neuvosto antoi komission puheenjohtajalle ja neuvostolla tehtäväksi kehittää etenemissuunnitelmaa, jotta saataisiin aikaan merkittäviä taloudellisia uudistuksia niin, että voitaisiin miettiä myös kasvusopimuksia ja niiden täytäntöönpanoa vahvistaa. Mutta Euroopan neuvosto on antanut valtuutuksen myös puheenjohtajalle kehitellä toimia sosiaalisessa ulottuvuudessa EMUssa, mukaan lukien myös työmarkkinoissa välinen keskustelu. Mielestäni on hyvät perustelut myös sosiaaliselle ulottuvuudelle EMUssa, jota sitä vielä vahvistettaisiin mahdollisimman nopeasti. Eilen puheessani Madridin konferenssissa, jossa olivat EAY-väkiä läsnä, oli Reen siihen jo viitasikin. Sielläkin esittelin ajatuksia tästä. Tähän haluan vain viitata ohimennen. Minä uskon, että nämä ponnistelut on otettava vakavasti. Meidän täytyy ymmärtää, että jäsenvaltiot riippuvat toisistaan. Heidän täytyy tukea toisiaan paremmin, jotta päästään ulos kriisistä. Nyt jatkossa meidän täytyy samaan aikaan valmiuksia kehitellä, budjettipolitiikan koordinoinnissa myös osoittaa yhteistä vastuuntuntoa ja vahvistaa legitimiteettiä. Kiitoksia kovasti teidän huomiostanne. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. Me kiitämme teitä ja käynnistämme keskustelun välittömästi. Tällä hetkellä minulla on 20 puheenvuoropyyntöä tässä edessäni. Aikaa meillä on kolme varttia ennen kuin komission jäsenet sitten käyttävät loppupuheenvuoronsa ja vastaavat. Ensimmäisenä Michel Frendo Maltan parlamentin puhemies. Olkaa hyvä. Mr. Frendo. Thank you very much. <coughs> Mr. Um, Chairman, I will just... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan lyhyesti, koska puheenvuoropyyntöjä on niin paljon. Me varmasti kaikki tiedostamme sen, että että demokraattista legitimiteettiä tässä kaikessa on vahvistettava. Ja mielestäni olemme toimineet myönteisellä tavalla ja näin meidän pitää myös tehdä niin, että kansallisissa parlamenteissa on tiettyä omistajuutta Euroopan hankkeisiin ja niin, että edustus todella toteutuu EU-ssa oikealla tavalla. Tässä kuljetaan oikeastaan pyhällä maalla, kansallisten parlamenttien pyhällä maalla, ja siksi täytyy todella kiinnittää huomiota kansalliseen suvereniteettiin, ja tähän täytyy kiinnittää huomiota. Ehkä täytyisi katsoa hyviä käytänteitä siitä, miten on konsultoitu parlamentteja ohjausjakson suhteen. Tämä on tärkeää. Näin voidaan vahvistaa ja varmistaa se, että todella prosessin aikana osallistuminen on dynaamista ja myös etukäteiseksi ante lähestymistapa on hyvin tärkeä. Meillä täytyy myös katsoa kansallisten parlamenttien kapasiteetin muodostamista ohjausjakson osalta. Ja tässä yhteydessä pitäisi ehkä pohtia mahdollisuutta EUn ohjelmaan jonka kautta varmistetaan se, että pienet ja suuret parlamentit todella kykenevät käsittelemään näitä kysymyksiä. Ajat ovat tietenkin vaikeat, ja komission jäsen Rehn aivan oikein sanoi, että meidän täytyy vetää yhtä köyttä näinä vaikeina aikoina. Meidän pitää myös varmistaa se, että pidämme kiinni sosiaalisesta mallistamme. Ja tässä avainasemassa, ja tämä onkin viimeinen asiani, on se, että että ymmärrämme, että meillä pitää olla yhtenäisiä tavoitteita, selkeitä tavoitteita, joita kohti ponnistella, niin silti keinot voivat olla moninaiset ja lähestymistapa eri maissa voi olla erilainen, koska maiden erityispiirteet pitää ottaa huomioon. Ja meidän on varmistettava se esimerkiksi, oma maani on hyvin pieni, sen alue on hyvin pieni. Meillä on tämän, tämän takia usein paljon vapaa-aikaa ja siksi työaika direktiivi esimerkiksi ei aina sovellu meihin kaikilta osin. Ja meidän täytyy todella tehdä yhteistyötä ja sen täytyy olla myös tämän kokouksen viesti, eli se, että kansalliset parlamentit ovat todella tärkeässä roolissa sosiaalisen mallin säilyttämisessä poliittisesti ja taloudellisesti. Nämä kulkevat kaikki käsi kädessä. Monsieur. Kiitoksia ja seuraavaksi Filip Marini, olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat kansallisten parlamenttien kokous on demokraattinen alibi vai onko se pelkästään hyvien aikomusten luettelo? Siinäpä kysymys, jonka nyt pyydän saada esittää edellisten kokoustenkin jäljeltä. Minä uskon, että ehkä tässä pikkusen on päästy eteenpäin. Pikkuisen on päästy eteenpäin, nimittäin nyt meillä on täsmällisiä teemoja, Meillä on työistuntoja myös näitä teemoja varten. Eli vähän on päästy eteenpäin, ellei nyt ole ihan väärässä, niin Saksan parlamenttikin on täällä läsnä. Ja en oikein ymmärrä, miten kansallisten parlamenttien kokous Euroopan unionissa onnistuisi ilman, että Saksan parlamentti olisi läsnä. No niin, nyt vaikuttaa siltä, että tässä on vielä työsarkaa aika lailla. Ensinnäkin meillä on liittyvä ongelmatiikka, ja se on myös kokoustemme syy oikeastaan nimenomaan. Me ei varmasti näiden selvitysten myötä päästään lähemmäksi toisiamme, että voidaan myös budjettimenettelyjä kansallisella tasolla lähettää. Ja näin komissio voisi niitä kansallisohjelmia sitten tarkastella, ajatellen uudistuksiakin, tai kunkin jäsenvaltion vakausohjelmaa. Minulla olisi yksi toive, nimittäin, että tulevissa kokouksissa – voitaisiin tehdä ero työistunnoissa, kun yhtäältä meillä on varsinaiset kysymykset, jotka liittyvät lähentymiseen euroalueella, ja sitten toisaalta yleisemmät teemat, horisontaaliset teemat, jotka koskevat kaikkia 27 jäsenvaltiota. Ja minusta vaikuttaisi, herra puheenjohtaja, myös, että tulevissa kokouksissa olisi ihan perusteltua, että meillä olisi valmisteluryhmä, jossa olisi edustajia kansallista parlamenteista ja jotka sitten yhdessä Euroopan parlamentin ja komission kanssa voisivat tehdä teemaehdotuksia työistuntoja varten. Jos todellakin haluamme, että tämä myös demokratian tasolla onnistuu, koska me olemme kuitenkin kaikkein lähimpänä edustajia, valitsijoitamme kummassakin maassa, niin että ei ohjelmaa tyrkytetä ylhäältä alas. Ja siksi onkin välttämätöntä, että meillä on tällaista yhteistä valmistelutyötä etukäteen ja sitten pikku voidaan saada aikaan jotain, joka ei olisi pelkästään Euroopan unionin tasoista institutionaalista työtä, vaan että se olisi tässä merkittävänä vipuvoivana niin, että paremmin oikeutetummin, tehokkaammin mukana olisivat myös kansalliset parlamentit, kun Euroopan unionin tärkeitä kysymyksiä käsittelemme. Kiitos. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset äh, siitä, että haluatte vahvistaa yhteistyötä entisestään. Seuraavaksi Anni Podimata, olkaa hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitän äh, myös äh, komission jäseniä Olli Reeniä ja Andoria heidän äh, puheenvuoroistaan ja ajatuksistaan. Ehkäpä voisin aloittaa puhumalla siitä, mistä me olemme samaa mieltä. Kyllähän Euroopan parlamentti ja komissio ovat yhtä mieltä hyvin monista asioista, esimerkiksi näistä viidestä painopistealueesta liittyen ää, vuosittaisiin kasvu selvityksiin sekä siihen liittyen, että haluamme todella vahvistaa reaalitaloutta, päästä työttömyydestä, tehostaa julkista sektoria. Ei varmaankaan kukaan Euroopassa ole eri mieltä näistä eri prioriteettialueista, mutta kyse onkin nyt siitä, miten nämä painopisteet saadaan sovellettua käytäntöön, käytännön toimia. Ja tätä varten tarvitaan oikeastaan kolme ehtoa, joihin keskustelussa tulisi keskittyä. Ensimmäinen asia on mielestäni se, että on lopetettava tällainen se, että ikään kuin pallotellaan vastuuta kriisistä eri toimijoiden välillä. Kansalliset hallitukset heittävät pallon Euroopan tasolle ja eri osapuolet välttelevät vastuutaan. Ja mielestäni meidän tulisi kaikkien nyt suoraselkäisesti tunnustaa, että että poliitikkojen on kannettava vastuuta niin Euroopan tasolla kuin kansallisellakin tasolla. Kun ajatellaan nämä erilaisia puutteita, niin ne ovat nyt kasantuneet tiettyihin jäsenvaltioihin, mutta kaikkien eri tahojen tulisi kantaa vastuunsa, että tässä saataisiin edistystä aikaan. Toinen ehto, jonka on täytettävä mielestäni, arvoisat kollegat, arvoisat komission jäsenet, on tämä budjettisaneeraus, jonka on kuitenkin otettava huomioon myös ihmiset. Julkisen budjetin saneeraus ei voi tapahtua aivan käden käänteessä. Meidän on oltava rohkeita ja myös joustavia. Täällä nyt käyty aika paljon akateemista debattia Eh, siitä, mistä velkaantuminen johtuu ja mikä on johtanut tähän ja niin edelleen. Ja paitsi Euroopassa, myös muualla on nähty, että eh, tilanne voi heiketä entisestään, jos saneeraustoimet ovat liian tiukkoja. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Puolan edustaja herra Kalitsevski. Olkaa hyvä. Dziękuję Kiitos oikein paljon. On aivan selvää, että eurooppalaisella ohjausjaksolla on myönteisiä seurauksia ja yksi niistä on se, että ulkopuolta keskitytään ja tarkastellaan kansallista politiikkaa ja toinen on se, että tässä on nyt kimmoke käydä jatkuvia keskusteluja talous kehityksestä kaikissa jäsenvaltioissa. Kuitenkin Euroopan parlamentin istuntojen rakenne ja aikataulu johtaa siihen, että komissio on tässä tärkein liikkeellepanija ja myös jäsenvaltiot ja kansalliset parlamentit jäävät tässä toiselle sijalle. Ne saavat tietoa jo tehdyistä päätöksistä. On hyvin vaikea toimia välittäjänä Euroopan toimielinten ja kansalaisten välillä, sillä parlamentilla itsellään on vain rajoitettu rooli tässä. Tietysti kansallisella parlamentilla tulee jatkossa olemaan erilainen rooli ja ajatus on, että jatkuvasti voitaisiin eh, seurata sitä, miten eurooppalaisia uudistuksia pannaan täytäntöön. Tämä on ihan riippumaton siitä roolista, mikä on komission ja jäsenvaltioiden hallitusten suuntaan. Mutta kuitenkin nyt yhteenvetona haluaisin komissiolle esittää erään kommentin. Eli toivoisin, että komissio uudistaisi toimintatapojaan niin, että jäisi todella tilaa keskustelulle jäsenvaltioiden ja kansallisten parlamenttien väliselle keskustelulle ennen kuin kansalliset uudistusohjelmat otetaan esille, eikä pidä tehdä niin, että parlamentti vain saa kuulla sitten asioista, joista on jo päätetty. Tämä ensimmäinen kommentti. Ja toinen pyyntöni on sitten, että vuoropuhelussa pitäisi varata jonkun verran aikaa valmistelu työlle sosiaalisessa uudistuksessa. Daniel. Kiitoksia seuraavaksi Rova Danielova. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen, hyvät kollegat. Ranskan parlamentin puolesta haluaisin kiittää kutsusta ja tulee esittelemään meidän käsityksiämme kaikkien kansalaisten puolesta. Kansalaisuus on erittäin tärkeää ohjausjaksossa se on kuitenkin hyvin kaukana, koska se on kovin tekninen luonteelta Meidän valintomme kautta budjeteissa kuitenkin on kyse kansalaisten tulevaisuudesta, sitä paitsi kun meillä on vakaus, työllisyys ja kasvu avainsanoina Irlannin puheenjohtajavaltiona ymmärtää, miten vaikeaa tässä on edessä. Ei voida ajatella, että tässä nuorisot työllisyys me olisi kasvun uhrina. Se ei saa kuitenkaan jouduta tämän kurin uhriksi. Sitä paitsi IMF on todennut, että liika kuri on vaarallista kaikille talouksille, koko planeetalle. Ei pelkästään voida Etelä-Euroopan maita pitää tässä luupin alla, jossa ikään kuin kuri olisi ainoa mahdollisuus. Meidän täytyy demokratiaa vahvistaa, ja se onnistuu pelkästään valittujen kautta kansallisessa parlamentissa ja Euroopan parlamentissa, ja siksi siinä täytyy saada aika selkeä tasapaino, jossa on selvä täytäntöpano ja lainsäädäntötyö erikseen Euroopan unionissa, ja kansalaisten täytyy myös pystyä se ymmärtämään. 13 artiklaa perussopimuksessa, kuten on korostettukin, on hyvä väline yhteistyötä varten kaikkien parlamenttien kesken. Kansalliskokouksessa me sitä paitsi pyrimme tätä noudattamaankin niin, että meillä on yhteisiä kokouksia ollut muun muassa puhemiehen johdolla niin, että voidaan järjestää budjettimme. Siellä on mukana Lama Suurkin ollut, Pervaus Perez, asianomaiset ministerit, komission jäsenet, parlamentin jäsenet, ja se on auttanut meitä paljon työssämme ennen kaikkea. Jos ajatellaan Karesin mietintöä, niin hän on tässä vieressä. Kansalliskokouks hyväksyi sen yksimielisesti. Tämän päätöslauselman, että nopeasti luotaisiin budjettikokous 13 artiklan nojalla. Konferenssi voisi olla erinomainen väline, jotta parlamentit, jäsenet voisivat yhdessä miettiä taloudellisia budjettiteemoja, kun niillä on vaikutuksia kansoihin. Tämä väline olisi yksi väline löytää yhdessä menetelmä, että voitaisiin saada kaikki edustajat mukaan tekemään yhdessä päätöksiä neuvoston ja komission rinnalla. Näin pääsisimme tästä nykyisestä ristiriidasta niin, että Euroopan parlamentti keskustelee koko budjetista, mutta on vain tässä kansallisparlamentin nähden antamassa oman lausuntonsa kun meillä kuitenkin kannetaan huolta verotuksesta. Hyvät kollegat, meidän täytyy yhdessä Euroopan parlamentin ja kansanparlamenttien kesken löytää täydentävä menetelmä niin, että tällaisen konferenssin myötä se onnistuisi. Olisimme tehokkaita ja toimintakykyisiä pelkästään budjetissa, vaan myös kaikissa taloudellisissa kysymyksissä, myös sosiaalisissa kysymyksissä, ympäristökysymyksissä. Näin tämä olisi vakalla pohjalla kaikissa aiheissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Tsemaidaitis Liettuasta. Olkaa hyvä. Monsieur? Yes, thank you. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. On todella niin, että Eurooppa ei tällä hetkellä ole sellainen kuin sen haluaisimme olevan. Meillä on talouskriisi, käsittelemme usein pelkästään taloudellisia kysymyksiä ja unohdamme tässä kaikessa yhteiset arvomme. Komission jäsenet ovat käyttäneet puheenvuoroja, parlamentin jäsenet ja muut. Ja sanotaan, että nuorisotyöttömyyteen on puututtava, tarvitaan päätöksiä, mutta konkreettisia toimia ei kukaan ota esiin. Eikä sanota, mitkä olisivat ne ehdot, joiden kautta tilannetta voitaisiin parantaa. Olemme tavanneet samoja tahoja ja voisimme tavata toisemme useinkin, mutta tärkeää on se, että todella saadaan konkreettisia päätöksiä aikaan. Sitten työllisyys. Ja verokysymykset. Arvonlisävero, ne ovat asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Liettua ja esimerkiksi EUn ulkoiset maat, Venäjä, valko -Venäjä. Näissä maissa valmistevero esimerkiksi tupakan osalta on paljon matalampi kuin omassa maassa, niin että tämä aiheuttaa epätasapainoa. Ja vielä yksi kysymys. EUn e pitää yhdessä toimia esimerkiksi myös energiaturvallisuuskysymyksissä. Tarvitsemme omia energiavaroja, resursseja ja tätä kauttakin voidaan parantaa työllisyyttä. EUn pitää myös parantaa rahoitusta tieteelle. Se on asia, joka meidän pitää toteuttaa. Emme voi puhua pelkästään yhteisvastuusta heikompia kohtaan, vaan meidän pitää toimia myös toisalla. Ja meidän on kaikkien ymmärrettävä, myös nuorten ja vanhempien on ymmärrettävä itse olevansa vastuussa työn etsimisestä ja itsensä elättämisestä. Mutta tarvitaan todella konkreettisia ehdotustoimia. Portugal. Kiitoksia sitten Elisa Ferreira Portugalista. Obrigada, senhores comissários, por aquilo que acabaram de nos dizer. Oh, ficou Kiitoksia kovasti kaikesta tästä, mitä te juuri totesitte puheenvuorossanne. Mielestämme tämä viesti on hyvin selvä, että työttömyys on nyt dramaattisella tasolla Euroopan unionissa. Toisin sanoen, ilman että meillä on kunnon taloutta, ei saada aikaan kunnon työllisyyttäkään. Olli Rehn totesi aivan selvästi tämän, että myönteisiä merkkejä toki on joissakin maissa nähtävissä. Haluaisin tästä puhua muutaman sanan. Nimittäin jos vienti jossakin maissa on kasvamaan päin, niin se ei välttämättä yksinään kuitenkaan riitä, että talous sinällään kasvaisi. Meidän täytyy jatkuvasti myös vetää lukuja alaspäin eri maissamme ja kohti taantumaa, ja se on vakavaa. Nimittäin Euroopan unionissa ja varsinkin euroalueella on selvää kärjistymistä tapahtunut komission sen Andro käytti itsekin tätä sanaa. Varmasti on myös sisäistä erimielisyyttä yhä enemmän ja näin tulee yhä enemmän ongelmia, koska taloudessa ei ole dynamiikkaa. On hyvin vaikeaa saada aikaan myöskään kestävää taloutta budjettikorjauksiin. Te puhutte itse viidestä tavoitteesta, josta varmasti pääsisimme yksimielisyyteen. Se on yksi asia, mutta meidän täytyy miettiä myös poliittisia muutoksia jotka vastaisivat tähän vakavan tilanteeseen. Meidän täytyy torjua sosiaalisen kudoksen murtumisen uhkaa. Toisin sanoen, eikö nyt ole jo korkea aika, ei pelkästään puuttua epätasapainoon, vaan miettiä myös, miten nopean tahtimme aikaan muutoksia. Rinnalla tarvitaan myös muita toimenpiteitä, jotta voidaan tukea näitä mukauttamistoimia. Jos tarkastellaan, mitä taloudessa tarvitaan, niin eikö pitäisi miettiä myös, mitä tehdään paitsi taloudessa itsessään, niin myös tukitoimissa. Kuinka paljon komissio antaa meille liikkumavaraa, niin että me saamme riittävästi liikkumatilaa myös investoida. Totta kai se on ennakkoehto myös lähentymiselle. Toisin sanoin, jos varsinkin mietitään tämän vuoden ehdotuksia, niin missä määrin meillä on mahdollisuuksia todellisesti puuttua kriisiin, jossa nyt ollaan euroalueella varsinkin. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Serves. Netherlands. National Parliament. Uh, yes, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mukava olla täällä Mukavaa, että Euroopan parlamentti on perustanut tai järjestänyt tämän viikon. Me Alankomaiden parlamentin alahuoneesta olemme hyvin iloisia siitä, että meillä on tilaisuus tänne kokoontua keskustelemaan talousasioista EU-ssa. Tämä on meistä ennen kaikkea tilaisuus vaihtaa parhaita käytäntöjä eri parlamenttien välillä sen suhteen, että miten näitä ohjausjakson uusia menettelyjä parhaiten voidaan soveltaa käytäntöön. Me Alankomaiden parlamentissa olemme käyneet vuoropuhelua ohjausjaksosta hallituksen kanssa. Olemme myös nimittäneet esittelijän, joka itse asiassa hyvin harvoin tehdään eri asioiden suhteen näin. Katsomme, että jotta voisimme kantaa oman vastuumme ja myös äh, huolehtia asioista aikataulun mukaisesti. On äärimmäisen tärkeää, että saamme tietoa ja asiakirjoja. Haluaisimme kaikki asiakirjat. Katsomme, että myös neuvoston asiakirjojen tulisi olla julkisia niin meille kuin suurelle yleisöllekin. Vahvistettu koordinaatio talous- ja äh, rahapolitiikan suhteen on äärimmäisen keskeistä, jotta euro saadaan kriisistä ja tämä ohjausjaksoprosessi on yksi tärkeä osa tätä prosessia. Niin kuin varmaan tiedätte, Alankomaissa on Euroopasta käyty ja käydään erittäin eloisaa keskustelua ja jotkut puolueet äh, suhtautuvat toisiaan kriittisemmin, mitä tulee talouspolitiikan koordinaatioon EU-ssa. Vahvistettu koordinaatio näiden politiikan alojen suhteen vaatii sitä, että demokraattinen valvonta järjestetään kunnolla ja että kansallisella tasolla saadaan myös kansalaisten tuki. Siksi Alankomaiden tvd kamera pitää niin äärimmäisen tärkeänä sitä, että parlamentit ovat mukana eri vaiheissa ohjausjaksoa käsiteltäessä. Samoin pidämme äärimmäisen tärkeänä subsidiariteettiperiaatteen toteutumista ja Tätä tulisi soveltaa myös ohjausjaksoon. Politiikan äh, eri lohkoja tulisi kehittää jäsenvaltioiden tasolla ja komission suositusten eri maille tulisi säilyä yleisemmällä makrotalouden tasolla. Parlamenteilla tulee aina olla viimeinen sana, kun eri maissa tehdään erilaisia valintoja poliittisen tien valinnasta. Tämän tyyppisillä konferensseilla voi olla merkittäväkin rooli sen suhteen, miten voimme vahvistaa kansallisten parlamenttien roolia. Ja tästä mielelläni keskustelen kanssanne näinä tulevina päivinä. Kiitos. Kiitoksia. Lord Harrison, äh, UK ylähuone, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja. Aivan ensiksi Olli Rehn haluaisin kysyä, mitä tarkoitatte tällä uudelleen tasapainottamisella Euroopan osalta. Me haluamme, että Saksa saa oman markkinansa kuntoon, mutta miten tämä saadaan koordinoitua? Ja sitten vuosittainen kasvuselvitys, joka on niin hyvä idea, miten tässä voidaan panna yhteen parhaita käytänteitä, kun ymmärrämme, että hollantilaisilla on vain 9,7 prosenttia nuorisotyöttömyyttä ja jossain Etelä-Euroopassa on 50 prosenttia, niin mitä tässä sitten tehdään? Miten saadaan parhaat käytänteet käyttöön? Ja komission jäsen Andor, mitä tarkoitatte, kun puhutte Euroopassa lisäarvolla? me neuvottelimme nyt budjetista, eikö siitä pitäisi nyt tehdä sellainen, että se keskittyy nimenomaan Euroopan tuomaan lisäarvoon. Ja kun puhutte kasvumyönteistä budjeteista, niin miten päästään tällaiseen kasvumyönteiseen budjettiin? Miten varmistetaan, että tutkimukselle, innovaatiolle ja PK-yritysten terveydelle, tai miten nämä todellakin saavutetaan? Ja sitten haluaisin kysyä myös kolmelta mm, tämän parlamentin edustajalta tästä kaikista hallinnoista hankaluuksista. Usein kuullaan, että sääntely tekee työtämme vaikeammiksi ja sisämarkkinoilla pyritään nimenomaan pääsemään eroon näistä eh, kiemuroista ja pyritään tekemään eh, kaikista yksinkertaista yhdellä ainoalla säännöksellä. Nyt poliitikkojen olisi korkea aikaa lähteä ratkaisemaan nämä sisämarkkinat nimenomaan tuolla tavalla. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, että ylähuone, joka on tuhannen vuoden ajan jo raportoinut eh, näistä asioista. Minulla on yksi tässä, joka liittyy eh, rahoitus puutteisiin ja toisaalta pankkiunioniin. No me nyt muutumme, meillä pidetään säästöjä tärkeänä. Siellä on Kyproksen, eh, Espanjan, Irlannin, Saksan edustajia puhumassa meille. Me kuulemme heidän ääntään suoraan. Miten te Euroopan parlamentaarikoina saatte korvin kuulla kaikki nämä tuhannet äänet, mitä tuolla on. Ja me brittiparlamentina nyt mietimme, tuleeko meille kansan äänestys vai lähdetäänkö Euroopan markkinoille. Lukekaapa pääministerin eh, puhe, siellä on paljon mielenkiintoista. Me olemme pitkään olleet meluisat naapurit. Minä olen eurooppalainen, olen sitä aina ollut ja tulen aina olemaan eurooppalainen. Ja minun pienempi tavoitteeni on se, että olisin Euroopan unionin ja olisin sitten eh, näissä juhlissa eh, juhlan todellinen henki. Unser Motto heißt in Vielfalt geeint. Mottomehan on moninaisuudessaan yhtenäinen. Tämä on Euroopan unionin motto ja me olemme täällä nyt kokoontuneet yhteen syventääksemme tätä yhteistyötä ja ratkaistaksemme yhteiset ongelmamme yhdessä. Rouva äh, äh, Saksasta, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, on erittäin tervetullutta, että Euroopan ohjausjakson käyttöön oton kautta jatkamme julkisen talouden vakauttamista ja ponnistelemme sen eteen, että yksittäisten valtioiden kilpailukykyä voidaan parantaa. On myös hyvä, että kansallisten uudistus suunnitelmien esittelyä aikaistetaan aikataulullisesti. Ne tulevat olemaan jatkossa kiinteä osa budjettia ja siksi pitää tehdä kaikki sen eteen, että tässä todella voidaan toteuttaa toiminta oikealla tavalla. Meillä on myös edessämme haaste, kuten kuulimme. Isossa Britanniassa pohditaan mahdollista kansanäänestystä EU-sta, ja nämä huolenaiheet pitää todella ottaa vakavasti. On muistettava, että EUn sisämarkkinat, kun verrataan markkinoita ja kilpailukykyä muihin maailman alueisiin, niin EUn kilpailukyky on heikentynyt selkeästi. Ja toinen vakava haaste on julkisen talouden vakauttaminen niin, että saadaan entistä kasvuystävällisempää politiikkaa. Ja tämä taas kulkee käsi kädessä sen kanssa, että EUn kansalaiset hyväksyvät nämä toimet. Ja siksi on välttämätöntä, että komission ehdotukset todella ottavat huomioon paikalliset erityispiirteet. Ei ole mahdollista jättää näitä erityispiirteitä huomiotta tai tiettyjen talouden alojen erityispiirteitä tai poliittista tilannetta paikan päällä. Niitä ei voida unohtaa. Usein on välttämätöntä, että otetaan huomioon erilaisia poliittisia virtauksia ja koalitioita. Eikä voi myöskään olla totta, että komissio ehdottaa Saksalle tiettyjä aviovarallisuussuhdeasioiden lopettamista. Ei näin ratkaista julkisen talouden vakauttamisen ongelmia. Meidän pitää keskittyä niihin ongelmiin, jotka todella rasittavat järjestelmää, kuten sosiaaliturva, eläkemaksut, terveydenhuoltojärjestelmä ja niin edelleen. Meidän pitää löytää oikeanlainen kansallisen osallistumisen malli, sellainen, joka noudattaa finanssipoliittisen sopimuksen 13 artiklaa. Siitä pitää edelleen keskustella, koska tällä hetkellä sen takana ei ole legi- demokraattista legitimiteettiä. No juuri, siksi tänne olemme kokoontuneet. On vielä sovittava siitä, miten tämä malli saadaan kuntoon. Nyt minulla on ongelma komission tulisi vastata seitsemän minuutin kuluttua. Puheenvuoropyyntöjä on vielä 15 kuitenkin. Me emme voi käyttää aikaa enempää kuin sitä meillä on, joten pyytäisin, että esitätte kysymyksen lyhyesti. Herra von Juk. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Täällä minä olen, herra komission jäsen. Pohjoisakson tärkein asiakirja on siis vuotuinen kasvuselvitys. Näiltä osin Ekon valiokunta ei ole päässyt yksimielisyyteen siitä, miten pitäisi arvioida tätä vuotuista kasvuselvitystä. Niinpä demokraattinen epäilemättä on tärkeää myös näistä kysymyksistä. Minun ryhmäni, SD-ryhmä, on moittinut kahdella tapaa tätä selvitystä. Ensinnäkin, kun ajatellaan, mitä on arvioitu kerrovaikutuksesta komission papereissa ja tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että tässä te uudelleen arvioidaan myös tätä vaikutusta ylöspäin ja epäilemättä te olette aliarvioineet myös tätä politiikkaa, koska se on vienyt kohti taantumaa. Tästä syystä me vastustamme tätä ja toinen syy, toinen syy on, että kun ajatellaan alijäämän leikkaamisen tahtia ja aikataulua, niin siinä meillä on omat kysymysmerkkimme. Jos ajatellaan tätä tahtia, jota komissio te olette esittäneet, ja ainakin joillekin euroalueen ydinmaille puolitoista prosenttia vuotuisesti, kun taas sitten talouspolitiikan ohjauspaketissa on esitetty kuin 0,5 leikkausta alijäämässä. Nyt olemme oikeastaan taantuman kourissa euroalueella – rakenteellinen alijäämä, jota me edellytämme vuotuisessa kasvuselvityksessä joiden maiden kohdalla on sellainen, että no, Italiassa ehkä päästetään kohti tasapainoa, ajatellaan Ranskankin ponnisteluja, mutta Estissä on lähes nollatason rakenteellinen alijäämä ja yli 3 prosentin todellinen alijäämä taantuman aikoina, niin aivan loogista. Meidän pitäisi automaattisia vakautusvälineitä käyttää. Jos ajatellaan tätä taantumaa, ja taantuman vuotta, niin aiotteko hyväksyä sen, että voidaan suosituksia rukata ja niin, että talouspolitiikan ospaketissa olisi parempia ehdotuksia kuin mitä teidän esityksenne nyt. Ja kymmenen sekuntia vielä viitaan siihen, mitä Ranskan senaatin edustaja Marini totesi. Minä en tee eroa demokraattisen valvonnan välillä jäsenvaltiossa ja Euroopan parlamentissa. Minä kannatan kumpaistakin. Tästä syystä me peräkuulutammekin, että muutetaan perussopimusta että vuotuista katsastusselvityksessä tulee lainsäädäntökysymys niin, että voidaan jatkuvasti pystyä Euroopan parlamentissakin sitä käsittelemään ja hyväksymään myös täällä kansalliset ohjelmat. Merci, René. Kiitoksia seuraavaksi René van der Linden. Kiitos puhemies. Voin puhua aika lyhyesti. Aivan ensin haluaisin kiittää komission jäseniä näistä alustuksistaan. Minulla olisi kaksi asiaa, jotka kuitenkin haluaisin lisätä. Ensinnäkin tämä kahden nopeuden Eurooppa. Minä haluaisin lämpimästi vedota sen puolesta, että puhuttaisiin suoraan kahden nopeuden Euroopasta, koska eh, täällä puhutaan eri Euroopoista, erilaisista. Eikä voi olla oikein niin, että on tällainen ala carte Eurooppa. Sitten voidaan kyllä unohtaa kaikki keskustelu kansallisissa parlamenteissa. Toiseksi Euroopalla on hyvin merkittävä ongelma sen suhteen, miten sitä muokataan, muotoillaan. Ja tämä liittyy toki myös kansallisten parlamenttien rooleihin. Kansallisten parlamenttien roolin tulisi kasvaa huomattavasti, samoin niiden sitoutumisen tähän kysymykseen. Ja katsomme, että tämä ohjausjakso esimerkiksi voi olla erinomainen pohja sinänsä, mutta aika tyhjäksihän se jää ilman kansallisia parlamentteja, koska Van Rompuyn hän ehdotuksessa merkittävä osa liittyy juuri kansalliseen toimivaltaan ja tätä ei saa unohtaa. Mutta Euroopan muotoilu on tällä hetkellä hiukan huonoa. Ja Eurooppa esitetään ikään kuin tällaisena EUna, joka maksaa rahaa. Se vaan maksaa rahaa, se on byrokraattinen ja sekaantuu kaikkiin mahdollisiin asioihin. Ehkäpä tämä on osittain tottakin, mutta meidän tulee huolehtia siitä, että tosi asiat Euroopasta myös välitetään kansalaisille. Ei Eurooppa ole ongelma, se on osa ratkaisua. Ja Eurooppa on muutakin kuin markkinat. Ja minä haluaisin, että tulevaisuudessa huolehtisimme sitä, että Eurooppa saisi omia varoja niin, että se voisi huolehtia näistä asioista Samoin tämä nettomaksaja ja nettosaaja asia on vääristänyt käsityksen kansalaistemmekin mielissä. Ja me, meidän tulee tietää, että missä sitä rahaa eniten menee, ei suinkaan siellä Euroopan budjetissa kuin kansallisissa budjeteissa. Ja meidän täytyisi katsoa todella peiliin, olla myös itse kriittisiä, eh, samoin Euroopan parlamentin ja komission. Kiitos. Merci. Sie verstehen, dass ich mich äh, Ymmärrätte varmaan, että tässä nyt äh, näistä äh, suosioosoituksista niin hirveästi ilahtunut. Seuraavaksi Nikos Kreikasta, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä Euroopan parlamentin kokous on todella tärkeä. Erityisesti se, että voidaan tavata kansallisten parlamenttien jäseniä. Kaikkien on oltava mukana, mutta tarvitaan myös kaikilla tasoilla kansalaisyhteiskunnan läsnäoloa, kun puhutaan talouspolitiikan koordinaatiosta ja äh, rahoitusuudistuksesta, niin kaiken tämän on oltava Euroopan unionin yleistrategian kanssa samoilla linjoilla. Erityisesti jos ajatellaan 2020 strategiaa ja syyseistä yhteenkuuluvuutta, ei voi olla niin, että tämä eh, talouden tervehdyttäminen eh, tuhoaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja talouden ja että näin vaikean aikaan sitten työllisyys lisääntyy räjähdysmäisesti. Komission jäsen sanoi, että eh, harmonisaation on edistettävä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tämä on hyvä asia, mutta tätä ei kuitenkaan löydy strategioista Kreikan tapauksessa esimerkiksi. Siellä on täysin tuhottu sosiaalista suojelua. Ja te sanoitte, herra Rehn, että kilpailukyky on parantunut, mutta tämä ei johdu innovaatiosta tai paremmasta työn jaosta, vaan siksi, että on tehty suuria leikkauksia palkkoihin. Tämä ei ole pitkällä aikavälillä mahdollista. Jos ajatellaan innovaatioaloja, niin tämä olisi vihreä talous ja tietotekniikka, mutta kaikkea tätä ei kuitenkaan löydetä Kreikan eh, budjettiharmonisaation hankkeesta. Me tarvitsemme nyt sellaisen strategian, joka on Eurooppa 2020 tavoitteiden mukainen. Kun puhutaan tervehdyttämisestä, tämä strategia ei ole onnistunut. Nyt tarvitaan joustavuutta tämän strategian mukauttamiseksi todellisuuteen. On usein sanottu, että on vaikeaa arvioida tätä kerrointa. Ja nyt meillä on nämä säästötoimet, jotka vain pahentavat tilannetta. Jos meillä olisi ollut sama tilanne kuin 2011, niin oltaisiin oltu 80 prosentissa, mutta nyt politiikka on johtanut siihen, että velka on kasvanut valtavasti. Ja jos ajatellaan työ, työllisyyttä, niin yhteiskunnalle ei voi sopia se, että Euroopan politiikka puhuu ainoastaan säästöstä eikä puhuta työllisyydestä tai sosiaalista yhteenkuuluvuudesta. Nyt tarvitaan eh, kontrollia ja on varmistettava se, että kohesio ja työllisyys on taas etusijalle. Seuraavaksi Nikos Nikolaides. Cyprus. Kyprokselta. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Euroopan parlamentaarinen viikko on erittäin tärkeää. Tämän ymmärrämme varmasti kaikki. Parlamentaarinen yhteistyö kansallisella ja jopa se tasolla tuo uutta pontta ja synergiaa, jotta voitaisiin puuttua näihin tärkeisiin haasteisiin, joita Euroopassa on tänä päivänä. Euroopan unioni taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisena unionina on yhä enemmän myös ongelmien edessä. Ei ole mikään salaisuus, että EU on moninkertaisessa kriisissä, jotta löydetään oikeat ratkaisukeinot. Ensinnäkin täytyy miettiä, mitkä ovat ongelmien syyt. Me ei kuitenkaan löydä niitä syitä, jos katsomme väärään suuntaan. Ei pelkästään tässä ole kyse budjetista. Se on vain yksi numeerinen tapa ilmaista ongelmia. Meillä on pysähtynyt talous, työttömyyttä ja lama, ja niihin täytyy puuttua ne ovat ne syyt, jotka ovat lähinnä järjestelmään liittyviä, ovat vain huonontuneet rahoituskriisin vuoksi ja pankkikriisin jäljeltä. Meillä on varsinkin kaksi haastetta edessämme ja niihin täytyy puuttua kumpaiseenkin. Ensinnäkin meidän täytyy puuttua talousen ongelmiin ja toiseksi meidän täytyy myös pystyä säilyttämään eurooppalainen yhdentymisprosessi on erittäin tärkeää, että me valitsemme toimimme niin, että me voimme molemmat tavoitteet saavuttaa samanaikaisesti. Siksi ei saa menettää arvois, arvoja ja periaatteita, joihin Euroopan unioni on rakennettu. Solidaarisuus ja yhteisen hyvän tavoittelu. Aikaisemmin Euroopan unioni meni kohti yhdentymistä tasapainoisin askelein liittyen markkinoihin ja yhdentymiseen ja siinä otettiin huomioon myös sosiaaliset tarpeet ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Tänä päivänä yhä useampi maa on vaikeissa rahoitusongelmissa. EUn kollektiivinen tuki noille maille määrittelee pitkälti ei pelkästään noittamaiden tulevaisuuden, vaan myös koko EUn tulevaisuuden. On aivan loogista, että tärkeimpänä tavoitteena olisi tukea heikompia talouksia niin, että näin voidaan suojella myös vahvoja talouksia ja EUn taloutta kokonaisuudessaan. Kaikenlaiset pelastussuunnitelmat, joista päästään ehkä yksimielisyyteen jonkin tarpeessa olevan maan kohdalla, onnistuu vain, jos otetaan huomioon myös kaikki perustekijät taloudessa, jota ollaan peru- pelastamassa. Kaikkien näkökohtien täytyy tulla tarkasteluun objektiivisesti tietysti, budjettiongelmat, verotusjärjestelmät, pankkisektori ja mahdolliset vääristymät myös näiden järjestelmien vuoksi. Tämä pitäisi tehdä universaalilla pohjalla ja totta kai maiden velvollisuutena on tehdä yhteistyötä tässä tarkastelussa. Kiitoksia kovasti. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Popakis Konstantinos. Kiitoksia, puhemies. On selvää, että talousarviopolitiikkaa ei voida toteuttaa ilman, että otetaan huomioon, kuinka se kaikki vaikuttaa yhteiskuntaan, työllisyyteen ja niin edelleen. Ja kokemus on osoittanut, että ilman, että yhteiskunta todella osallistuu toimiin, ne eivät voi vaikuttaa oikealla tavalla. on vahvistettava kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välistä suhdetta, jota voidaan paremmin valvoa ohjausjakson toteutumista. Ja lainsäätäjien on otettava huomioon myös se, että näiden toimien on liityttävä tiettyihin sosiaalisen budjetin ehtoihin. Ja vastauksena komission jäsenille kysyisin, miten konkreettisesti taataan se, että ohjausjakson taloudelliset hankkeet eivät tuhoa sosiaalista kohesiota, vaan voivat todella edesauttaa työ, työllisyyttä ja EU 2020 strategian toteutumista. Nyt ja tulevaisuudessa. Sydämelliset kiitokset. Voin vielä myöntää puheenvuoron kahdelle puhujalle. Ander, Andor joutuu nimittäin pian poistumaan. Bruno Rosman. Kiitoksia puheenjohtaja. Korkea työttömyys Euroopassa on suuri huoli minulle ja muille, mutta osoittaa selvästi myös komissiolle. Meillähän on nyt merkittäviä haasteita. Komissio kuitenkin antaa aina vast- samat vastaukset, saman strategian, joka pohjautuu ennen kaikkea talouden vakauttamiseen, rakennetoimiin ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Ja kun puhutaan talouden vakauttamisesta, voidaan todeta, että öö, tulee tällainen hinnalla millä hyvänsä vyötä kiristävä politiikka, vaikka oikeastaan tulisi luoda kasvua, jotta saataisiin aikaan työpaikkoja. Euroalue on lamassa, eikä olekaan mikään ihme, että kriittiset äänet nyt lisääntyvät. Kritiikki ähm, tätä vakauttamispolitiikkaa vastaan vahvistuu ja kritiikkiä on kuultu myös IMFltä kun ajatellaan näitä multiplik- indikaattoreita, joihin Olivier Blanchard, IMFn pääekonomisti, on viitannut. Vastikään hän Davosissa koimme, että tämä konsolidointipolitiikka, jota Euroopan unioni ajaa, kohtaa kovasti kritiikkiä, koska se ei saata meitä sinne, minne pyrimme. Päinvastoin se vie meidät yhä syvempään kriisiin, pitkäaikaiseen stagnaatioon, jolloin työttömyysluvut pysyvät korkealla eivätkä suinkaan laske. Me tarvitsisimme tällaista systeemistä vastausta systeemiseen kriisiin. Näin ei kuitenkaan ole. Ja kun me pyrimme vahvistamaan kilpailukykyä ja tekemään jotain, jotta talousalueestamme tulisi vahvempi, niin samalla havaitsen, että itse asiassa strategiamme on vain palkkoja leikkaa leikkaava reunavaltioissa ja sisäiset devalvaatiot. Miten kauan me voimme näitä vielä toteuttaa ja miten kauan katsomme vierestä, kun ajetaan tällaista järkyttävää palkkapolitiikkaa. Geneve, ILO on todella kritisoinut meitä, eikä tämä ole oikea strategia näihin haasteihin vastaamiseksi, että saataisiin kasvua ja sitten tätä kautta työttömyyttä alas. Konkreettinen kysymys on, että missä vakaus ja kasvusopimus oikein on? Neuvostohan siitä sopi viime kesänä, mutta tästähän on tullut vain tyhjää sanaa helinä. Kiitoksia sitten Andre Splenkovic. Kiitoksia kovasti hyvät komission jäsenet. Kiitos alustuksista kansallisen parlamentin jäsenenä ja tarkkailijajäsenenä Euroopan parlamentissa. Haluaisin kiittää täällä jo puhuneita. Kiitos myös kaikille ratifioinnista Kroatian osalta vielä on viisi ratifiointia tulossa toivottavasti pian. Ihan vain lyhyesti tiedoksi, nimittäin että Kroatia on todellakin nyt liittymässä jäseneksi ja käynyt keskusteluja tiiviisti komission kanssa, että voitaisiin epävirallisesti olla mukana ohjausjaksossa ennen varsinaista liittymistä. Kun ajatellaan tavoitteita, VKSS, niin ne ovat kyllä myös osa meidän tulevaa ohjelmaamme, myös lähentymisohjelmassa, joka toimitetaan komissiolle näihin kuukausina. Ehkä olisi mielenkiintoista kuulla komissiolta, miten onnistuu sitten muodollinen osallistuminen Kroatian osalta. Kiitoksia. See Commissioner Andor. Kiitokset ja nyt sen Andor saa vastata ensin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, pyydän anteeksi, että puhun nyt todella lyhyesti tämä keskustelu, joka on ollut hyvin hyödyllistä, on kestänyt niin pitkään, että joudun vastaamaan lyhyemmin, mutta haluaisin kuitenkin ottaa esiin joitakin avainkysymyksiä, joita täällä on otettu esiin, erityisesti liittyen eurooppalaisen sosiaaliseen malliin. Hyvästä syystä varmasti monet teistä ilmaisivat huolenaiheitanne liittyen tähän erityisesti äärialueelta ja euroalueelta. Haluaisin korostaa, että liittyy joskus ristiriitaa analyysiin. Esimerkiksi emme voi toisaalta pitää kiinni sosiaalisesta mallista ja toisaalta sitten kritisoida tämän alan tärkeää lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi työaikadirektiiviä. Se kuuluu olennaisena osana Euroopan sosiaaliseen malliin. Nyt elämme 2000-luvulla. Meidän pitää pitää kiinni ja kehittää työvoimamme suojaa, kun he taistelevat polku, sosiaalista polkumyyntiä ja muuta epäreilua sosiaalipolitiikkaa vastaan. Meidän pitää pyrkiä parantamaan lainsäädännön laatua, virtavi- valtavirtaistamaan sitä, jos mahdollista. Ja tämä työ on todella tärkeää. Haluaisin kuitenkin korostaa, että EUn lainsäädäntö tässä asiassa ei ole este taloudelliselle kasvulle käsitys siitä, että EUn sääntely kuristaisi talouttamme, on mielestäni vaarallinen myytti. Meidän pitää puuttua tämänkaltaisiin myytteihin todellisilla argumenteilla ja todella korostaa niitä syitä, miksi todella olemme taantumassa tai monet maat ovat taantumassa. ja mikä on estänyt elpymistä. Rahoitusvälineet ovat merkittävässä roolissa. Niillä on voitu joustavalla tavalla vastata kriisiin. Olemme muuttaneet, uudistaneet uusia ohjelmia, jotta voidaan tukea työpaikkojen luomista ja elpymistä. Ja olemme myös ottaneet ohjelmamaille käyttöön erilaisia yhteisrahoituksen asteita, jotta tilanne olisi suotuisampi. Ja komissiolla on ollut proaktiivinen rooli varojen suuntaamisessa kahdeksan eri jäsenvaltioon, ja tätä kautta on puututtu kaikkein korkeimpaan työttömyyden tasoon. Meidän pitää korostaa myös parhaiden käytänteiden siirtämistä maiden välillä. Ja nuorisotaku on ehkä paras esimerkki tästä. Se on toiminut maissa kuten Itävallassa ja Suomessa varsin hyvin. Ja olemme kehittäneet nuorisotyöttömyyspakettia, jonka kautta tätä käytäntöä voidaan todella levittää myös muihin maihin. Tämä on tärkeä asia ja vielä tärkeämpää on todella saada se toteutumaan käytännössä niin, että käytetään myös EUn rahoitusta. Uskoakseni näillä EUn välineillä on lisäarvoa. Ne ovat investointirahastoja ja lähes jokaisessa tapauksessa ne on yhdistettävä kansallisiin resursseihin ja laatua pitää valvoa. näiden rahastojen osalta. Näin voidaan varmistaa se, että eri tasojen toiminta todella johtaa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Poliittiset uudistukset ovat tietenkin hyvin hankalia, mutta esimerkiksi sosiaalisten uudistusten osalta olemme tehneet parhaamme, jotta jotta kansalliset toimijat ja työmarkkinaosapuolet saataisiin mukaan. Haluaisin mainita seuraavaksi eläkejärjestelmien uudistuksen. Olemme vuonna 2010 esitelleet yhdessä muiden kollegoiden kanssa vihreän kirjan, muun muassa Irenin kanssa vihreän kirjan tästä kysymyksestä. Ja tämä on helpottanut vuotuisessa kasvut selvityksessä eläkejärjestelmän uudistamisen analyysiä ja sitä, miten tätä voidaan toteuttaa ohjausjaksossa. Olemme pyrkineet käymään EUn tasoisia kuulemisia ja myös suoraan vuoropuhelua osapuolten välillä ennen kuin olemme laatineet konkreettisia suosituksia – olen osallistunut Saksan liittopäivillä, samoin Italian parlamentissa, Kreikassa, Suomessa keskusteluun tästä aiheesta. Ja olemme myös vastaanottaneet kansallisten parlamenttien valtuuskuntia tämän asian tiimoilta. On tärkeää muistaa, että kasvu kasvuselvitys ja suositukset eivät kohdistu pelkästään rahoitus- tai taloudellisissa vaikeuksissa oleviin maihin, vaan meillä on suosituksia myös paremmin toimiville maille, kuten Saksalle. Työllisyyspolitiikassa on paljon tehtävää esimerkiksi sukupuolijakautuman tasapainottamiseksi, minimipalkkakysymysten pohtimiseksi ja olemme pyrkineet osallistamaan mahdollisimman monia taho- tahoja. Ja toivottavasti tässä uudessa käyttöön otetussa metodissa todella tulokset ovat mahdollisimman hyviä. Kiitän teitä huomiosta ja, kiitän, ja pyydän vielä kerran anteeksi, että joudun jo poistumaan. I have now. Kiitokset herra Andor. Ymmärrämme kyllä, että joudutte poistumaan. Minulla on täällä vielä kuusi puheenvuoropyyntöä. Vain kaksi jäsentä voi saada puheenvuoron. Muut voivat sitten käyttää puheenvuorot valiokuntien kokouksissa, koska meidän on kuultava myös vastaukset komission jäsen Reeniltä vielä. Mutta kaksi puheenvuoroa vielä. Kuulemme nyt vielä kahta maata, joista edustajia ei ole. Ensin Rova Kumpulanatri Suomesta, olkaa hyvä. Mikrofoni, hyvä. Micro, please. Three remarks. Thank you. <laughs> Kolme kommenttia. Ensinnäkin Suomen näkökulmasta instituutio sitten, mitä me odottelemme ohjausjaksolta jatkossa ja sitten uusia haasteita ajatellen julkista taloutta ensinnäkin. Institutionaalinen puoli. En usko, että yksikään kokous sinällään pystyy tarjoamaan demokraattista legitimiteettiä tai valvontaa, se on nyt selvä. Ajatellaanpa vaikka uuttakin 13 artiklaa, jo luo poliittisen foorumin, jota kyllä arvosta. On hyvä, että oli Reinotti sen esillä. Me tarvitsemme myös eurooppalaisen sellaisen. Mutta nyt meillä on valtaa myös kansallisissa parlamenteissa, Euroopan parlamentissakin. Ja väsintä nyt voidaan odottaa, että se ei ainakaan olisi sen epäselvämpää. Jos ajatellaan, niin kaikki parlamentit voisivat kotopuolessa miettiä, miten hoitavat hommansa miten ovat mukana eri menettelyissä. Myös ajatellaan kansallisia ohjelmiaan. Suomen osalta voin kertoa, että teemme yhteistyötä hallituksen kanssa koko ajan. Parlamentista ei lähde paperiakaan komission ilman, että parlamentti on nähnyt sitä tai keskustella siitä. Eli voisivat kaikki nyt mennä kotiin ja miettiä omia järjestelmiään. Ajatella, miten neuvostokin voisi toimia demokraattisella tavalla. Käsittääkseni kaikki kansalliset parlamentitkin tukevat omia hallituksiaan, jos niillä on enemmistö parlamentissaan. Kyse on myös budjetista. Toiseksi talouspolitiikka, ei se voi pelkästään tarkastella budjettipolitiikkaa muiden tavoitteiden kustannuksella. Työllisyys, kasvu ja sosiaalinen vakaus. Se on erittäin tärkeää, kun puhutaan ohjausjaksosta ja kansallisista talousarvioista. Eli siis muistuttaisin myös siitä, että me kaikki, lähes kaikki joudumme noudattamaan myös sosiaalista peruskirjaa. Se on sitova säädös meidän täytyy miettiä tätä myös emun kohdalla, että voidaan tukea taloudellista, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia tuon säädöksen pohjalta. Ja kolmanneksi uusin haaste kansallisella ja kaikilla tasolla on veronkierto ja veropetokset ja sen sellaiset kysymykset. Meidän täytyy löytää tälle eurooppalainen foorumi, että voidaan puuttua tähän niin, että verot maksetaan eikä niitä vältellä. Our last speak. Kiitos ja viimeinen puhuja, ennen kuin kuulemme komission sen Reeniä, on herra Caldera, Espanjasta. Olkaa hyvä. Gracias, vicepresidente, señor comisario. Kiitos, puhemies, hyvä komission jäsen, meillä on nyt kriisi ja se tuhoaa työpaikkoja, lisää vajetta ja lisää myös velkaa, valtion velkaa. Espanjan tapauksessa meillä oli ylijäämää silloin, kun kriisi alkoi ja meillä oli hyvin vähän velkaa. Eli kriisi on tämän tilanteen nyt aiheuttanut. Jos ajatellaan sitten tuloksia, niin ne ovat Espanjassa huonompia, muuallakin Euroopassa yhä huonompia. Meillä on tilanne huonontunut 2012 on 1,3 prosentin verran tullut PKT-laskua. Tämä on tuon, tuhonnut työpaikkoja ja kerronkin on sillä ollut omia vaikutuksia, niin ja me olemme huolestuneita siitä, että tilanne huononee Espanjassa ja muuallakin Euroopassa. Ja tässä voi nyt käydä niin, että vaikeutuu mahdollinen talouskasvupotenttia tulevaisuuden kannalta, ja tämä on hyvin vakavaa. Espanjassa on ryhdytty hyvin pitkälle meneviin toimiin. Minä olen osa oppositiota ja kuitenkin tässä asioita arvioimme ja olemme sitä mieltä, että tarvitaan lisää symmetriaa, jos ajatellaan toimielinten toimia. Pitää varmistaa se, että säästöt eivät vie siihen, että tilanteesta tulee vielä tämän päivästä dramaattisempi. Ja ainoa tapa ratkaista tämä on, että empiristi on voitu todeta, että säästötoimet luovat jatkuvasti kielteisempiä vaikutuksia. Ainoa ratkaisu tässä ovat investoinnit tuotantoon, niin kuin moni kollega on täällä sanonut. Tämä on ainoa tapa päästä kriisistä. Tarvitaan lisää investointeja, eivät, yritykset eivätkä kotitaloudet tähän pysty, mutta kansallisella ja yhteisötasolla on mahdollista tehdä tuottavia investointeja ja ne tulevat uudistusten lisäksi ja ne voidaan päästä takaisin kasvun tielle. Tämä varmasti mahdollista. Yhä useampi asiantuntija nykyään sanoo, että tilanne huononnee huononemistaan. Se on tällainen dramaattinen nyt. Ja viimeinen esimerkki tästä Kristin Lagarde FMin johtaja on äskettäin sanonut, että on melkein mahdotonta maksaa velkojamme, jos ei saada aikaiseksi talouskasvua. Ja hän sanoi, että talouskasvun on oltava inklusiivista, eli hän on sitä mieltä, että tarvitaan lisää aikaa finanssipoliittiselle vakauttamiselle ja tarvitaan myös investointeja, jotka mahdollistavat taas sitten talouskasvun. Yes. Sydämestä kiitokset. Kiitän myös äh, siitä, että ymmärrätte, että jouduimme tässä nyt hieman tiivistämään. Ja nyt äh, komission jäsenten vasta esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you. Kiitos Suuret kiitokset teille kaikille erittäin vakavasta keskustelusta, joka todella pureutui sisältöön ja heijastelee nykymenoa Euroopan taloudessa. Vastaisin kysymyksinne ryhmitellen. Se on varmasti ainut tapa, koska kysymyksiä oli niin paljon. Emme täysin yksityiskohtiin tässä nyt kyllä voi pureutua. Aloitan Lord Harrisonin kysymyksestä. Hän esitti terveise, tervehdyksensä ylähuoneesta. Kiitän erittäin rakentavasta panoksesta eurooppalaiseen keskusteluun. Mukavaa kuulla tällaisia ääniä myös teidän maastanne. Muistan, kun tapasin täällä Euroopan parlamentissa joitain lordeja joitain vuosia sitten ensimmäistä kertaa. Tuolloin olin parlamentin jäsen, taisi olla vuosi 1995. Tapasin myös teidät tuolloin perussopimusvaliokunnassa. Vastasin, tapasimme ylähuoneen vastaavan valiokunnan edustajia. Tarkoitus oli keskustella, debatoida Amsterdamin hallitusten välisestä kokouksesta 96-97. Tarkoitus oli tulla tätä valmistella ja jossain vaiheessa kaksi lordia sitten alkoi. Taisivat olla noin 80-85-vuotiaita, alkoivat kiistellä keskenään. Toinen heistä alkoi syytellä toista, todeten, että on sinun syytäsi, ettemme ää, ää, ajoissa pääsee osallistumaan hallitusten väliseen konferenssiin. Tarkoitatko vuoden 1996 konferenssia? Ei, vuoden 1957. Ei, he puhuivat hallitusten välisestä konferenssista 50-51, jolloin mm, ensimmäisiä keskusteluja todella käytiin. No niin, ehkäpä syy sille, että yhdistynyt kuningaskunta jäi ulkopuolelle aluksi edelleen vaikuttaa keskusteluun tänäkin päivänä. Monet asiat, joihin viittasitte liittyen sisämarkkinoihin, byrokratian purkamiseen, vapaakaupan edistämiseen, niin sanon teille ja sanon Cameronille, että e, ei tarvitse uhkailla lähtevänsä Euroopan unionista – jotta saisi edistettyä omaa agendansa. Ei, tätä keskustelua voi käydä osana yhteisöä ja innostaa keskusteluun muitakin. Jos minä olisin britti, toden totta haluaisin mieluummin, että yhdistynyt kuningaskunta olisi siellä keskikentällä pelin rakentajana, eikä katsoisi peliä sieltä penkiltä. Maaleja ei kuulkaa sieltä vaihtopenkiltä tehdä. Kun nyt äh, puhutaan sitten äh, eri maiden itsemääräämisoikeudesta, tähän monet viittasivat, äh, muun muassa Michael Fendo, herra Marini, Rova Kurula, herra Servans, herra Palins ja monet muut. kuulen, kuulen äänenne ja olen hyvin samaa mieltä kanssanne siitä, että on tärkeää todella sitoutua tähän työhön ja huolehtia siitä, että kansalliset parlamentit ovat mukana, niin kuin Euroopan parlamenttikin, kun tätä ohjausjaksoasiaa viedään eteenpäin. Sixpack, tai siis kuuden lainsäädäntöasian paketti, ovat vahvistaneet taloushallintoa Euroopan Euroopassa huomattavasti. Ja te kaikki olette olleet näitä lakeja säätämässä, kaikki 27 parlamenttia, kansalliset sekä Euroopan parlamentti hyväksyivät erittäin syvällisen tarkastelun jälkeen tämän ehdotuspaketin. Muistan aika tuskalliset kuukaudet täällä Euroopan parlamentissa, kun minua grillattiin Sixpack-lainsäädännöstä, mutta onnistuimme. Komission rooli on nyt siis tehokkaasti toteuttaa näitä sääntöjä, joista te olette sopineet ja jotka te olette allekirjoittaneet. Ja toki on huolehdittava siitä, että joka ikinen jäsenvaltio ja joka ikinen parlamentti Euroopan unionissa kunnioittaa eurooppalaisia sitoumuksiaan ja käytäntöjä. Eli mm, tätä taloushallintoa ja Sixpackin puitteissa sovittua säännöstöä on nyt kunnioitettava. Näistä säännöistä on sovittu, jotta julkinen talous saadaan kuntoon, saadaan kasvua ja työpaikkoja. Me komissiossa pidämme tätä todellisena kumppanuutena jäsenvaltioiden kanssa, niiden parlamenttien kanssa. Ja meidän suosituksemme aidosti pyrkivät auttamaan joka ikistä jäsenvaltiota päihittämään talousongelmansa, avaamaan pullonkaulat niin, että kasvua ja työpaikkoja saadaan luotua. Ja nämä suosituksemme pohjautuvat hyvin riippumattomiin analyyseihin jäsenvaltioiden taloustilanteesta. Ja me teemme kaikkemme varmistaaksemme sen, että tarjoamme parhaita mahdollisia poliittisia neuvoja ja vahvistamme näin kestävää kasvua ja työllisyyttä. Sitten oli kolmas kysymysryhmä, johon useat jäsenet viittasivat liittyen julkisen talouden vakauttamiseen ja tässä suhteessa myös nämä niin kutsutut nämä kertoimet, jotka liittyvät todella talouskasvun aikaansaamiseen. Meidän on myös keskityttävä äh, toki äh, kriisin vaikutuksiin, mutta ennen kaikkea sen syihin. Olen täysin samaa mieltä. Meidän on mentävä asioiden juurille, kriisin juurille. Ja juuri äh, talouden epätasapainot ovat johtaneet kestämättömään tilanteeseen, joka on sitten kerääntynyt, kasaantunut viimeisten kymmenen vuoden aikana vuodesta 2000 sinne vuoteen 2008 suunnilleen. Tämä on se todellinen syy makrotalouden epätasapainot. Meidän on saatettava taloutemme jälleen tasapainoon niin näissä alijäämämaissa eteläisessä Euroopassa kuin ylijäämämaissakin keskeisessä ja Pohjois-Euroopassa niin, että saamme vakautettua taloutemme nopeammin ja paremmin ja saamme näin nopeammin kasvua ja työpaikkoja luotua. Täytyy myös todeta, että joskus oire voi myös muuttua syyksi. Sanon tämän siksi, että kun puhumme siitä, että tämä ongelma on kitkettävä juuriltaan, kyllä, mutta emme myöskään voi sulkea silmiämme näiltä oireilta, kuten esimerkiksi korkea työttömyys tai julkisen talouden vakauttaminen tai julkisen talouden kestämätön tilanne. Olen IMFn tutkimukseen tutustunut hyvin huolellisesti. Siihen itse asiassa monet täällä viittasivat. Kyse on professori Olivier Branchardin analyysistä ja Daniel Leen nuoren tutkijan. Erinomainen tutkimus mielestäni, todella ammattimainen pätevien henkilöiden kirjoittama, mutta Branchat ja Lee itsekin varoittavat, että heidän löydöksiään ei saa tulkita niin, että vaatii tämän valitun kurssin muuttamista. Miksi? Koska finanssipoliittiset kertoimet, joihin tässä viitataan, eh, liittyvät tähän hyvin laajaan konseptiin. Ei voi olla yhtä tiukkaa sääntöä, samaa tiukkaa sääntöä, jota voi soveltaa kaikissa eri konteksteissa. Eh, ja siksipä Euroopan unionin eriyttävä vakauttamisohjelma – ja lähestymistapa on äh, heidänkin mielestään aivan oikea ja soveltuva. Äh, tässä täytyy sanoa, että laaja empiirinen tutkimusaineisto osoittaa, että vaikka äh, laajempi vakauttaminen on saattanut aiheuttaa tiettyjä tiettyä kasvun hidastumista tai pysähtymistä, niin ei ole ollenkaan varmaa siitä, että toisenlainen siis äh, lähestymistapa, joka ei olisi perustunut vakauttamiseen, olisi johtanut sen parempaan äh, tilanteeseen, koska jos äh, julkista taloutta ei olisi vakautettu, niin valtiolta vaadittavat korot olisivat jälleen nousseet taivaisiin. Eli tässä kyse on juuri tästä luottamuksesta julkiseen talouteen. Ja siinä tapauksessa oli, oltaisiin voitu joutua tilanteeseen, jossa markkinoilta ei kerta kaikkiaan olisi enää saatu rahaa ongelmamaihin. Ajatellaan vaikkapa Italiaa. 2011 syksyllä. Siinä elo, syy, lokamarraskuussa 2011 Italia oli esittänyt tiettyjä lupauksia julkisen taloutensa vakauttamisesta kesän mittaan. Myös päästäkseen tilanteeseen, jossa EKPn ei olisi tarvinnut toissijaisilla markkinoilla puuttua asiaan. No, EKP joutui puuttumaan tai puuttui asiaan ja tilanne lähti paranemaan. Sitten Berlusconin hallitus päätti luopua sitoumuksiensa kunnioittamisesta ja tämä johti siihen, että markkinoiden rahahanat kuivuivat, talouskasvu tukahtui ja Italia joutui umpikujaan, jonka jälkeen sitten Mario Monti astui remmiin ja jälleen nämä luottamus Italian talouteen saatiin palautumaan. Tämä on siis yksi esimerkki tästä luottamusulottuvuudesta. Sitten tuo keltainen kortti, joka on noussut esiin. Nyt ollaan siis jatkoajalla ja voidaan ehkä todeta, että tämä pohjoisen ja etelän eh, välinen kuilu, joka liian usein on näkynyt, on nyt kurottu umpeen. Haluan lämpimästi kiittää teitä tästä. No, poliittinen jakautuminen eh, niin kutsutun vakauskulttuuriin, eli pohjoisen maihin, ja sitten eh, tähän etelä, eteläiseen Eurooppaan ja eh, tähän niin kutsuttuun Äh, velan äh, yhteisöllistämiskulttuurin, se on todella nyt niin kutsuttu lainausmerkeissä, koska näinhän ei todella ole. Niin äh, nyt tästä tämä kuilu on kurottu umpeen. Emme halua tällaisen kuilun vuoksi tukahduttaa talouskasvua. Velkoja ei myöskään haluta yhteisöllistää, koska näin tämä moraalikato vaara olisi merkittävä. Siksi meidän on rakennettava siltoja tämän kuilun yli näiden kahden eli eri kulttuurin välille. Ja meidän on luotava vakausunioni, jossa toimitaan vastuullisesti ja solidaarisesti. Tämä on sellaista unionia, jota me haluamme, jonka puolesta minä toimin, komissio toimii. Luotan teidän tukenne, koska se on vakaan, pysyvän, kestävän kasvun pohja, jota kasvu työllisyys ja kansalaisemme vaativat. Kiitos. Okay. Sydämestä kiitokset komission jäsen. Lopussa kiitos seisoo, sanotaan meillä päin. Ja me tulemme kestämään siihen asti, että kiitos sitten seisoo siellä lopussa. Kiitän tästä keskustelusta, kiitän tänne ja nyt luovutan puheenjohtajuuden budjettivaliokunnan puheenjohtajalle. Tässä salissa jatkuu nyt budjettikeskustelu. Je vous en prie.